Äydytään energiassa innovaatiossa eikä sotketa tähän puheenjohtajamaan omia asioita mukaan. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Kiitoksia komission varapuheenjohtaja. Keskustelu päättyy ja siirrymme seuraavaan kohtaan. komission varapuheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma koskien Tunisian välimeren tilannetta, erityisesti Tunisiassa ja Egyptissä. Varapuheenjohtaja, korkea edustaja, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Teillä on puheenvuoro. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, me kaikki olemme seuranneet äskettäisiä tapahtumia Tunisiassa ja myöskin Egyptissä. Näiden kahden maan kansat ovat huolissaan ja heillä on toiveita ja he haluavat kunnollista vastausta maaltaan, mutta myöskin kumppaneiltaan EU mukaan lukien. Viesti on selvä. Poliittinen järjestelmä on pisteessä, jossa ei ole enää paluuta ja muutoksia on tapahduttava. Ja nämä kansalaiset ovat rohkeita ja arvokkaita, ja se mitä nyt on nähty erityisesti Egyptistä televisiosta, haluaisin, että alueella käytäisiin vuoropuhelua kaikessa rauhassa. Aluksi haluaisin puhua Tunisiasta. Muutokset, joita on tapahtunut, ovat huomattavia ja ovat raivaneet tietä demokraattisemmalle kehitykselle maassa. Huolimatta monista haasteista voidaan jo nähdä myönteistä kehitystä. Ponnisteluja on tehty, jotta voitaisiin vastata kansalaisten vaatimuksiin. Väliaikaishallitus on ryhtynyt merkittäviin toimiin, erityisesti vapauttamalla poliittisia vankeja, sallimalla ilmaisunvapauden ja myöskin syyttämällä entisen presidentin perheenjäseniä korruptiosta. Ja kolme riippumatonta lautakuntaa on perustettu ja ne ovat ryhtyneet työhön korruption ja julkisten varojen lautakunta, lautakunta jotka tutkii sortoa viimeaikaisissa tapahtumissa ja myöskin poliittisten uudisten korkea komitea. Hallitusta on uusittu ja hallitus on saanut tukea suurimmilta oppositiopuolilta ja ammattiyhdistyksiltä. Vapaus ja vakaus ovat tärkeitä, jotta demok- Tunnissa voidaan järjestää demokraattiset vaalit ja voidaan tehdä tärkeitä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Euroopan unioni tukee tätä maata ja kansaa tällä vaikealla siirtymähetkellä ja me olemme reagoineet välittömästi. Me emme halua pakottaa omia ajatuksiamme heille, vaan haluamme tarjota apua ja tehdä yhteistyötä. Viime viikolla puhui uuden ulkoministerin unesin kanssa sen jälkeen, hänet oli nimetty. Ja me tapasimme tänään myöskin Brysselissä. Meillä oli hyvin laajaa keskustelua Tämä on ensimmäinen paikka, missä hän on käynyt sen jälkeen, kun hän ryhtyi toimeensa. Mikä olisi paras tapa, jolla EU voisi auttaa tänä siirtymäaikana ja auttaa Tunisian kansaa? Hän vahvisti sen, että tukea tarvitaan EUlta, kun valmistellaan vaaleja ja tarkkaillaan tulevia vaaleja. Me olemme lähettämässä asiantuntijoita Tunisioon arvioimaan ja antamaan oikeudellisia neuvoja väliaikaisille viranomaisille liittyen lainsäädäntöön vaalilainsäädäntöön. Ja Udmingarelli myöskin oli Tunisiassa viime viikolla keskustelemassa kansan tarpeista. Me olemme myöskin antaneet enemmän määrärahoja yhteistyölle kansalaisyhteiskunnan kanssa, ja tähän liittyy myöskin auttamisohjelmien muutaminen, jotta voimme auttaa suoremmin kansalaisia. Politiikalla yksinään ei saada aikaan hyvinvointia kaikille Tunisian kansalaisille, joten me tarkastelemme Tunisian kanssa painopistealueita, jotta voimme ottaa huomioon uuden tilanteen ja mukauttaa avunantoamme sosiaalisiin tarpeisiin. Ja ministeri tänään kertoi yksityiskohtaisesti huolenaiheista ja suunnitelmista, jotta voimme vastata muiden kansainvälisten kumppanien kanssa. Ja annoin konkreettista tukea lähinnä seuraavilla alueilla. Vaalituki, hallinto ja siirtyminen demokratiaan, tuki kansalaisyhteiskunnalle ja kansalaisjärjestöille, tuki valtioyhteiskunnalle oikeudelliselle uutoksille, taloushallinto, korruption torjunta, taloudellinen ja sosiaalinen kehitys myöskin köyhimmillä alueilla, etelässä ja tunnissa keskialueilla. Me myöskin jäsenvaltioiden kanssa mietimme liikkuvuuteen liittyviä toimia ja markkinoiden avaamista. Me olemme yhteydessä kaikissa näissä asioissa ja jatkamme tätä vuoropuhelua. Ja itse menen Tunisiaan kahden viikon kuluttua. Tunisian viranomaiset pyytäneet, että jäädytettäisiin Benalin varat ja ihmisten varat, jotka ovat lähellä hänen hallintoaan, ja näihin toimiin on jo alustavasti ryhdytty. Olemme vauhdittaneet menettelyitä, jotta neuvosto maanantaina voi hyväksyä päätöksen rajoittavista toimista, ja näin voimme jäädyttää henkilöiden varat, joita tutkitaan kavalluksesta Tunisian valtion varojen osalta. Tunisian viranomaiset ovat toimittaneet meille luettelon henkilöistä, joihin näiden toimien tulisi kohdistua. Viime viikolla totesin, eräs pääjohtaja meni alueelle ja hän keskusteli hallituksen edustajan kanssa ja hän tapasi myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajia. Pidän hyvänä myöskin Euroopan parlamentin aloitetta lähettää valtuuskunta Tunisiaan. Mielestäni on tärkeää, että Tunisian kansa saa vahvaa tukea Euroopan unionilta ja erityisesti Euroopan parlamentilta. Tämä on nyt kriittinen siirtymävaihe kohti demokratiaa, ja meidän täytyy vahvistaa kaikkia ihmisten välisiä kontakteja ja ottaa yhteyttä kansalaisyhteiskuntaan, ja meidän täytyy tukea kansalaisjärjestöjä ja esimerkiksi opiskelijavaihtoja. Nyt meillä on mahdollisuus vahvistaa kumppanuuttamme Tunisian ja Euroopan unionin välillä, ja me voimme vahvistaa demokratiaa ja taloudellisia uudistuksia. Me voimme pohjata suhteemme molemminpuoliseen kumppanuuteen, jotta voimme vahvistaa vakautta ja demokraattista ja vaurasta tulevaisuutta tulevaisuudelle. Ja odottelen vapaita ja demokraattisia vaaleja ja uuden hallituksen muodostamista. Tunisian ulkoministerin kanssa päätimme jatkaa neuvotteluja pikapuoliin, jotta ne saataisiin päätökseen sen jälkeen, kun uusi demokraattisesti valittu hallitus on aloittanut toimintansa. Ja pääministeri kuvasi ilmapiiriä sovittelevaksi ja hyvät parlamentin jäsenet, toivottavasti voimme toimia niin, että tämä ilmapiiri etenee – kohti vapaampaa demokratiaa. Sitten puhemies, sitten puhuisin vielä Egyptin tilanteesta. Viikko sitten me näimme, miten hallitusta vastaan alettiin osoittaa mieltä, ja tietysti tunnisian tapahtumat olivat tässä pohjalla. Ja lähinnä sosiaaliset mediat olivat tämän takana, ja koko maailma oli tästä yllättynyt. Tämä kansannousu on siitä erikoinen, että se tapahtuu kaikkialla Euroopassa, sadat tuhannet ihmiset, nuoret ja vanhat miehet ja naiset menevät kaduille ja vaativat oikeuksiaan. Mielenosoitukset ovat menneet Kairosta Aleksandrian, Suetsiin ja kaikkialle Eurooppaan, ja nämä ihmisjoukot kasvavat koko ajan. Ihmiset haluavat hallituksen vaihtoa ja haluavat perätä ihmisoikeuksiaan ja perusoikeuksiaan. Näistä rauhanomaisista protesteista on tulossa yhä väkivalaisempia. Poliisit käyttävät vesitykkejä ja kumiluoteja ja myöskin ammuksia on ehkä saatettu käyttää. Kuten kaikki täällä, on ikävä, että henkiä on menetetty näissä mielenosoituksissa ja esitän survallisuuden niille, jotka ovat menettäneet läheisiään. Tilanne on huolestuttava ja kaikkien on nyt vaikuttava siihen, että väkivalta saadaan pysäytettyä. Maanantain ulkoasian neuvosto Tolle on vaadittu, todettu, että Egyptin on vapautettava kaikki rauhanomaiset mielenosoittajat. Kokoontumis- ja mielipiteen vapaus ovat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja valtion on suojeltava näitä oikeuksia. Median rajoitus, esimerkiksi internetin rajoitus, on mahdotonta hyväksyä ja Egyptin viranomaisten pitäisi palauttaa kaikki tietoliikenneyhteydet välittömästi. Egyptin kansa osoittaa, että se haluaa muutoksia. Sadat tuhannet ovat olleet mukana mielenosoituksessa kaikkialla maassa ja on erittäin tärkeää, että näitä ääniä kuunnellaan ja meidän on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin. Nyt on lähdettävä siirtymävaiheeseen ja syviin muutoksiin. Viranomaisten on suhtauduttava vakavasti vuoropuheluun poliittisten voimien kanssa ja on tärkeää, että kansalaisyhteiskunta on merkittävässä roolissa tässä vuoropuhelussa. Egyptin viranomaisten on edettävä nopeasti, jotta saadaan aikaan hallitus, joka johtaa todellisiin demokraattisiin uudistuksiin ja joka raivaa tietä vapaille ja demokraattisille vaaleille. Me tuemme Egyptiä, joka haluaa muuttua demokraattisemmaksi ja monimuotoisemmaksi. Meillä on yhteisiä etuja rauhan ja vaurauden osalta Välimeren ja lähi alueella – ja nyt meidän täytyy vahvistaa välineitä, joita vielä on käytössämme, jotta voimme tukea poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Ja yhteistyömme liittyy jo oikeusvaltioperiaatteisiin ja muihin, ja näitä toimia on vielä vahvistettava. Hyvät parlamentin jäsenet, minusta politiikka on muutosta, sitä, että ihmiset voivat muotoilla omaa elämäänsä. Arabimaailmassa on hyvin paljon potentiaalisesti hyviä muutoksia, joita kansalaiset vaativat. Ja Euroopan unionia meidän apumme alueelle ja kansalle solidaarisuuden avulla voi edistää muutosten toteutumista. Me olemme demokratian unioni, meillä on demokraattisia periaatteita, eli me tuemme näitä muutoksia luovasti ja määrätietoisesti. Kiitos. Haluaisin kiittää korkeaa edustajaa sitten Salafranca, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja, varapuheenjohtaja, hyvät herrat, hyvät naiset. Jos ajatellaan tilanteen ryöstäytymistä käsistä, niin varsinkin voidaan ainakin miettiä ensin ne tapahtumia Tunisiassa. Nyt täällä ei kannata etsiä syntipukkeja – jos ajatellaan, mitä Euroopan unioni on tehnyt tässä tilanteessa, mutta varmasti voidaan tehdä tästä johtopäätöksiä. Ensinnäkin Euroopan unionin täytyy olla näkyvämmässä asemassa, sen täytyy puhua yhdellä äänellä, välttää kakofoniaa, siksi meillä on ulkoisen hallinto luotukin ja korkean edustajan tehtävä. Toiseksi meidän täytyy ottaa vaarin näistä vapauden vastustajien itsetyytyväisestä politiikasta Kuuba, Venäjä tai Välimeren maat. Meidän täytyy kysyä itseltämme, onko enemmän vakautta, enemmän vaurautta ja enemmän demokratiaa, kuten Barcelonan prosessi edellyttikin. Kolmanneksi, puhemies, minä uskon, että meidän täytyy tehdä ero, kun ajatellaan, mitä Euroopan unionin niin täytyy tehdä keskipitkällä aikavälillä ja mitä lyhyellä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä minun mielestäni rouva Ashton ainakin osoitti suuntaa. Euroopan unionin täytyy totta kai näitä siirtymäprosesseja tukea, ettei synny turhautumista näissä maissa, jotka ovat ystävämaita, kun pyrkivät vapauteen. Ja puhemies, tässä täytyy myös varoittaa riskeistä, joita näissä prosesseissa on, ettei avoimien yhteiskuntien vastustajat pääse valtaan. Siksi on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni keskipitkällä aikavälillä saa pohdiskelua aikaan strategisessa mielessä miettiä, miten uudistaa naapuruspolitiikkaamme niin, kuten Fiileriltä eilen ulkoisuvaliokunnassa myös kysyttiin, ei saa myöskään unohtaa, että monesti on vaikeampaa säilyttää vapauden tasapaino kuin pelkästään sortua tyranniaan. Kiitos. Sosiaalidemokraattien nimissä Severin kaksi minuuttia. Mr. Uh, puhemies, hyvä korkea edustaja. Puhemies, Tunisian hiljattaiset tapahtumat ja Egyptin ja muiden maiden tapahtumat, niiden täytyy muistuttaa mieluimme sitä, että muutos ilman vapautta, se ei ole toteutettavissa. Meidän täytyy muistaa myös se, että vallankumous, se on tae muutoksesta, mutta se ei takaa kuitenkaan muutosta parempaan. Ja toivon, että me löydämme inspiraatiota, jotta me voimme olla avuksi tässä prosessissa ja voimme tehdä siitä prosessin, joka tarkoittaa muutosta parempaa parempaan suuntaan. Jos me analysoimme Tunisian ja Egyptin tilannetta, tällainen analyysi täytyisi tehdä, koska meidän täytyy saada jonkinlainen kuva siitä, olemmeko me tehneet riittävästi menneisyydessä, jotta kriisi olisi ehkä voitu välttää ja mitä me aiomme tehdä tulevaisuudessa, jotta me voimme ennakoida tai estää vastaavat kriisit tulevaisuudessa ja mitä me voisimme tehdä, jotta varmistaisimme sen, että tämänhetkinen kriisi siirtäisi asioita siihen suuntaan, että ihmiset, ihmisten huolenaiheisiin vastattaisiin ja saataisiin rauha alueelle ja samaan aikaan estettäisiin se, että asiat luisuvat toisen tyyppisen epävakauden suuntaan tai toisen tyyppisen äh, totalitaarisen sortojärjestelmän suuntaan. Meidän tulee omaksua hyvin aloitteellinen äh, lähestymistapa ja tämä tarkoittaa strategiaa. Tietenkin meidän viestimme olivat oikeassa, kun me puhuimme, yhdistimme tämän sanan uudistus sanan järjestys, mutta yleensä piru piilee pikkukohdissa, yksityiskohdissa ja me emme vielä ole näihin yksityiskohtiin pureutuneet. Me emme ole osoittaneet riittävästi visiota ja voimaa näihin haasteisiin vastatessamme meidän tulisi myöskin pystyä keskustelemaan kaikkien validien toimijoiden kanssa, mukaan lukien muslimivoimat, sillä tavalla, että voimme ottaa ne kaikki mukaan positiiviseen prosessiin. Ja me todellakin toivomme, että komissio ja neuvosto voivat muotoilla tämän tyyppisen strategian tulevaisuudessa, ja olisimme iloisia, jos voisitte tästä hieman kertoa lisää. Alden nimissä Verhofstadt neljä minuuttia. Monsieur le Président, euh puhemies parhaillaan Tunisiassa tai, ja viime tunteina Egyptissäkin eletään historiallisia hetkejä, mutta todella samalla myös traagisia, kun kuullaan nyt, että siellä on satoja ja satoja haavoittuneita viime tunneilta. Minä näen tässä selvästi yhtäläisyyden sen välillä, mitä keski lähiössä tapahtui ja toisaalta ja Pohjois-Amerikassa se, mitä Euroopassa tapahtui vuonna 1989. Minun on sanottava, että olen tosiaan pettynyt siitä tavasta, jolla Eurooppa on tekemässä täysin samat virheet kuin tuolloin. Siis tämä on mielestäni täysin uskomatonta se, että me, joka olemme olevinamme demokraattinen manner, emme ole antaneet tukeamme niille ihmisjoukoille, jotka eivät pyydä mitään muuta kuin meidän tukeamme. Ja se, hyvät kollegat, en ole vielä ainakaan kuullut, en eilen, en liioin tänään, siis en liioin eilen enkä liioin tänään korkeata edustajaa. Miksi Madame Rova Ashton Eurooppa reagoi näin heikosti? Itse asiassa todellisuudessa ei olla reagoitu ollenkaan. Te olette reagoineet sitten Saksa, Ranska, Iso-Britannia ovat esittäneet omat julkilausumansa ilman, että nämä ovat mitenkään koordinointuja. Ainoastaan Euroopan väliin tulosi. Siis sehän on itse asiassa tullut unionin ulkopuolelta, eli herra Erdogan, Turkin pääministeri, on sanonut herra Mubarakille, että hän on kuunneltava kansansa vaatimuksia ja lähdettävä. Se oli mielestäni ainoa hyvä reaktio Eurooppa-tasolla, joka on ylipäänsä kuultu. Olen sitä mieltä, että se julkilausuma, jonka esitätte tänään, tai tiedonanto, jonka esitätte tänään, on tärkeä niille, jotka ovat siellä kadulla ja jotka taistelevat mahdollisesti elämänsä puolesta. Kaksi virhettä on tehty. Eurooppa on tehnyt tämän viime päivinä, nämä viime päivinä, siis ei ainakaan ymmärretä ehkä tarpeeksi historiallista hetkeä. Ja toinen on yhä tär- vieläkin tärkeämpi, on tehty väärä tilanneanalyysi, eli pelätään. Ja siksi näitä tällaisia kummallisia ilmoituksia, tiedonantoja tulee. Siis minä en pelkää. Minä luotan sekä Tunisian että Egyptin kansaan he, se, he, nehän haluavat demokratiaa ja se tosi seikka, että tänään ja eilen muslimiveljeskuntahan siellä marssii rintarinnan, eli siellä halutaan todellista avointa demokratiaa. Ja toinenkin esimerkki on vielä, siis ei pidä pelätä sitä, että tuetaan avointa demokratiaa näissä maissa. Mohamed Bouazizi Hänhän oli tässä Tunisiassa vallankumouksen käynnistäjä polttaessaan itsensä. Rouva Aston, mitä siihen arkkuun tulee, niin siellä ei ollut vihreä islamin lippua. Siellä oli punainen Tunisian lippu, Joten ei voida sanoa, että tässä on kysymys siitä, että eläisimme islamilaisvallankumousta, vaan siinä on, näissä on kysymys vallankumouksesta vapauden puolesta. Ja nyt sitten viikon ajan tuhannet ihmiset ovat kokoontuneet Kairossa. Ja samalla tietysti on mielenosoituksia Jordaniassa, Jemenissä, Syyriassa, Algeriassa. Haluaisin kehottaa Rovaaston, muuttakaa Euroopan unionin kantaa ja haluan, että sanotte tosiaan tänään tässä parlamentissa meidän nimissämme, että Euroopan unioni on sataprosenttisesti Euroopan kansan takana ilman, että siinä on mitään epäilystä. Ja toivon, että tosiaan Mubarak lopuksi kuuntelee kansansa, eikä hän, siis, siis on kysymys siitä, että hänen maansa saa vapauden ja demokratian. Siis se on se viesti, joka teidän pitää antaa. Seuraava konventit kolme ja puoli minuuttia. Puhemies, herra Aston vetoatte rauhoittumiseen, mutta sanokaa sitten asioita millä nimellään. Mubarakin joukot ovat nyt kylväneet kauhua Egyptin toreille, eivät mielenosoittajat, joten älkääpä pyytäkö rauhallisuutta kaikilta. Pyytäkää, että herra Mubarak loppuettaa mielenosoitusten tukahduttamisen, koska hän tekee sen vain siksi, että hän voi myöhemmin sanoa, että hän saa aikaan järjestystä kaaukseen. Tämä on tämä ansa. Nyt me sanomme täällä toisillemme, että rauhoittukaapas. Ei. Meidän on sanottava Mubarakille, rauhoittukaa. Ja paras tapa rauhoittaa, sit, järjestös, jär, eh, rauhoittaa tilanne on, että hän lähtee pois. Silloin kyllä saadaan rauha Kairoon. Toinen asia. Näitte kyllä, ketkä tuonne tuli veitsien kanssa. Ne olivat Mubarakin poliisi, ne olivat köyhät, joita tuotiin busseilla Egyptin perukoilta, jotka aiheuttivat näitä kahakoita. Tämä on sanottava Rova Ashton, eikä meidän pidä väittää, että teeskennellä sokeita. Sitten on yksi aika erikoinen, ihmeellinen asia. Te ymmärrätte tänä päivänä ihan kaiken, mitä on tapahtunut, mikä Tunisia oli vielä kolme viikkoa sitten, mutta kolme viikkoa sitten täällä Euroopan parlamentissa me teimme aloitteen ja pyysimme, että lopetatte neuvottelut Tunisian asemasta Tunisian diktatuurin takia ja sanoitte, että se ei ole mahdollista. Tänään se onkin mahdollista. No olette näköjään nämä 25 tunnin vastarintalainen. Nyt on kaikki selvää. Pyydän teitä yhtä asiaa, Rova Ashton, Tunisiasta. Sanokaa meille, mihin Eurooppa on vienyt rahat. Sanokaa meille, mille yrityksille on mennyt Euroopan rahaa. Mitkä herra Ben Alin ja Safan yritykset ovat saaneet tukea Euroopasta. Voitte sanoa sen meille. Tällä parlamentilla on oikeus tietää se. Toinen kysymys Rovaston. Kun kerran sanotte, että tulette tänään tukemaan Tunisian kansaa, kysyn teiltä yhtä asiaa ja pyydän teiltä sitä, että siirtymäkauden aikana – saadaan tasavertaiset mahdollisuudet demokraattisessa prosessissa, jos uudet vaalit järjestetään. Tiedätte, että Tunisian RDCllä on rahaa, oppositio puolueilla taas ei ole rahaa, ne ovat olleet kiellettyjä. EUn on oltava paikalla tuo, tukemassa näitä niin, että saadaan demokraattinen tasa-arvoinen tilanne valtaan. Ja sitten Egyptistä rouva Aston. Yksi, selvä, yksi asia on aivan selvä tänä päivänä. Jos me emme onnistu tukemaan egyptiläisiä tässä vapautusprosessissa, niin Lähi-idän kansat ja arabikansat jälleen kerran tulevat kääntymään meille selkänsä. Tänä päivänä meillä on eri, erinomaisen ihmeellinen tilanne, niin kuin Giikin täällä mainitsi ja tekin mainitsitte. Gazassa on järjestetty mielenosoitus, jolla annetaan tukea egyptiläisille ja Hamas on kieltänyt seitsemän mielenosoittanut mielenosoittajan lyömisen. Tämä on osoitus siitä, että nyt on vapauden tuoli, tuuli tuolla teokratioissa ja lähi-idän maissa. Meidän on tuettava heitä. Olemme täällä vuosikausia itkeneet ja täällä oli vain vaihtoehtona diktatuurit tai teokratiat. Mutta inshallah, jos alla suo, meillä on vielä kolmaskin mahdollisuus vapaus ja taistelu vapauden puolesta, diktatuureja vastaan ja teokratioita vastaan. Meidän roolimme Euroopan unionia on oltava siinä johtamassa. Kiitoksia rovasti. Uh, Teillä oli siellä sininen kortti. Haluaisitteko kiinnittää minun huomioni vai kysyä jotain edustaja Convenditiltä? Edelliseltä puhujalta siis. Edustaja Convendit, hyväksyttekö edeltä kysymyksen. 30 sekuntia. <laughs> Konvenit ilman mikrofonia. Hold on a second. Microphone. Microphone. I, I do. Haluan, kyllä. Mitä Verhoisenin ja Verhostat eh, ja herrat kombendit. Rouva komission jäsen, minulla on hyvin vahva vastalause sille, mitä kaksi edellistä edustajaa ovat puhuneet, koska tämä koko tilanne muistuttaa Irania. Liikkukaa varovasti, kun käsittelette Pohjois-Afrikkaa, koska tämä maailmankolkka ei ole Eurooppa. Kysymys on, ettekö muista, mitä Iranissa tapahtui? ettekö näe minkäänlaisia yhtäläisyyksiä siis tässä? Ettekö ole samaa mieltä, että meidän on varmistettava rauhanomainen tai järjestyksen muodossa tapahtuva siirtyminen? Puhemies keskeyttää. Madame, je n'oserais pas halua. hyvä rouva, en halua teille tehdä mitään historian opetuksia, mutta haluaisin muistuttaa, että Iranissa länsimaat ja Amerikka tukivat Iranin shahia ja aivan viime hetkeen asti myös Bakhtian hallituksen osalta me olimme väärällä puolella. Annoimme kaikki aseet Iranian teokratialle niin, että se voittaisi. Tämän minä juuri halusin tehdä selväksi jos emme ole niiden puolella, jotka taistelevat vapauden puolesta, niin ne, jotka taistelevat vapauden puolesta, joutuvat umpikujaan ja toinen puoli voittaa. Juuri Iranin opetus, hyvä rouva, juuri Iranin opetuksesta on kysymys. Gorbatsovhan sanoi, että se, joka tulee liian myöhään historiassa, se lyödään. Ja nyt kerrankin pyydän, että tällä alalla Eurooppa ei tulisi liian myöhään. Εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ο κύριος Τάνοκ για δύο λεπτά. Minä haluaisin puhemies korkea edustaja sanoa, että Egypti on ollut tasavalta vuodesta 1956 kolmas presidentti nyt ja Ben Ali toinen presidentti 50 vuodessa. Nyt kun tapahtuu muutoksia, niin, niin totta kai siellä on turhautumista ja syntyy valtava hurrikaan, joka ajaa muutosta. Me haluamme aitoa demokraattista, rauhanomaista siirtymää Egyptissä. Nyt näemme erittäin huolestuttavaa väkivaltaisuuden trendiä. On vaikea nähdä, miten Mubarak voisi uskottavassa roolissa olla tässä siirtymässä, ellei hän eroa tehtävästään. Tunisiossa myös me kannamme huolta siitä, että muslimivoimat ottavat siellä vallan. Joka tapauksessa tällainen vaara on myöskin islamistin veljeskunnan osalta Egyptissä. Radikaalistuminen Egyptin politiikassa olisi maan tuho samoin kuin Israelin naapurivaltion. Sillä olisi vaikutuksia myöskin Suetsin kanavaan. Meidän pitää keskittyä siihen, että huolehditaan vakaudesta ja järjestyksestä näissä maissa ja pyritään vastustamaan niitä, jotka haluavat levittää väkivaltaa ja kauhua. Liberaalin demokratian ajaminen näissä maissa, joissa ei perinnettä ole. Tarvitaan EUta, Yhdysvaltoja, jotta voimme laittaa kunnolliset voimavarat sen taakse, että saadaan demokraattisia puolueita, demokraattinen monimuotoisuus, reilut oikeudenmukaiset vaalit, toisin kuin muslimivaltiot veljeskunta, meidän pitää huolehtia siitä, että taistelut käydään äänestämällä. Me todella olemme nähneet Berliinin murtumisen, voimme nähdä myöskin muualta, että muslimienemmistöisissä maissa, Turkissa, Bangladesissa ja muualla on hyviä esimerkkejä, joita Egypti ja Tunisia voi seurata. Ei maalistunut tyrannia tai teokratia, joka on islamilainen, vaan demokratia. Kiitos. Uh, Kiitos. Edustaja Velle halusi esittää sinisen kortin kysymyksen. Tänok, otatteko kysymyksen vastaan? Olkaa hyvä. 30 sekuntia. Eh, haluaisin yksinkertaisesti sanoa herra Tannokille, että haluaisin hieman moittia sitä, hänen asennettaan siihen, mitä on tapahtumassa. Jos ajatellaan sitä, mitä Guy Verstadt sanoivat ja Daniel Kondit, tässä on kysymys kansan vallankumouksesta, koska ihmiset on alistettu köyhyyteen, siis äärimmäiseen köyhyyteen. Mitä tulee vakauteen ja siihen, että vältetään islamismin riski, siis täytyykö silloin terrorismiin antaa jatkoa ja ihmiset pitää köyhyydessä? Ihmisillä on tietysti silloin oikeus nousta, kun heidät pakotetaan köyhyyteen. Mielestäni hyvin selkeästi puheessani sanoin, etten halua mahdollista byrokraattia enkä islamistiteokraattia johtamaan näitä maita, vaan liberaalin demokraatin, joka ajaa vapaita oikeudenmukaisia vaaleja, totta kai – talouskysymykset, työttömyyskysymykset Tunisiassa ja Egyptissä ovat vakava ongelma ja meidän pitäisi voida puuttua tähän, mutta se ei ole tässä nyt varsinaisena kysymyksenä, vaan meidän pitää huolehtia siitä, että järjestäytyneissä rauhanomaisissa oloissa voidaan siirtyä uuteen järjestelmään. Ei niin, että laki ja järjestys murtuu. Totta kai haluamme lähialueillemme demokratiaa. Kiitos paljon edustaja Tanok. Viittasitte liberaalidemokraatteihin mukavassa hengessä, että täällä oli hilpeyttä salin keskiosissa. Teillä on ehkä selittämistä vähän myöhemmin. Seuraavaksi koeryhmän nimissä edustaja Fersia kaksi minuuttia. Oui, merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. En nyt oikeastaan halunnut palata menneisyyteen, mutta olen kuullut täällä aika yllättäviä puheenvuoroja viime aikoina viime kuukausina olemme olleet vähän yksin. Täällä on muutamia vihreitä edustajia, jotka ovat halunneet puhua Tunisian tilanteesta. Herra Konbendit, olette tot, oikeassa siinä, että kyllä täällä on todella paljon tällaista vähän liian myöhään tullutta vastarintainnostusta. innostusta sanoimme omassa päätöslautasalmassamme ja sanoimme itsekin, että haluamme kiinnittää huomiota tulevaisuuteen, tarvitaan järjestöstä sisäasioihin. Ei Euroopan pidä kertoa, kuinka näiden maiden hallitukset pitää muodostaa. Tunisian kansa on vapautunut itse, vapauttanut itsensä diktatuurista, antaa heidän ilmaista itseään ja tuetaan heitä tielle kohti demokratiaa. Kaikki ne, jotka seuraavat Tunisian tilannetta, tietävät, että menneisyys ei ole vielä mennyttä ja jotkut vielä manipuloivat varjossa. Väkivaltaisuudet Egyptissäkin osoittavat, että tilanne on vaikea. On tietenkin tuomittava tiukasti kaikki väkivalta eikä niin viivästyksellä kuin Tunisian kanssa. Poli, aivan kuten tämän aikaisemminkin äh, väkivallan käyttö on kielletty Tunisiassa, Egyptissä ja muuallakin. meidän, on pyy- meidän on kysyttävä näiltä kansalta, mitä he odottavat. Ei meidän ole pakotettava heitä hyväksymään mitään. Hyvä korkea edustaja, te kuitenkin lisäsitte että halusitte lisätä pääsyä markkinoille. Minusta tämä oli vähän huonoon kohtaan sattuva ilmais, koska Euroopan unionissa äh, hän vaikuttaa siltä, että Benalin korruptio nyt vasta huomataan. Tunisian halutaan li, li, äh, Tunisian liberalismi on kyllä hyödyttänyt Benalia ja hänen perhe, Euroopan avulla. Kyllä meidän pitää olla tiukkoja ihmisoikeusasioissa, mutta EU on menettänyt paljon uskottavuutta näissä maissa. Meidän olisi tuettava demokratiaa ja tuomittava kaikki diktatuurit. Seuraavaksi EFD-ryhmän nimissä edustaja Provera puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Maagrebissa vanha regiimi on väistymässä. Tähän kriisiin se liittyy paljon vaikeasti ratkaisevia ongelmia. Toivon rinnalla häilyvät myös vaarat. On mahdollista, että autoritaariset järjestelmät korvataan islami ääriliikkeillä, demokraattisella, aggressiivisella ja epävakauttavilla voimilla. On muistettava, mitä Iranissa tapahtui. On vaikeaa äh, verrata tällaisen tilanteeseen vallankumousta. Meidän pitäisi ottaa opet, oppia Iranista. On luultavaa, että taloustilanne heikkenee ja nuorten työttömyys lisääntyy ja maahanmuuttovirrat lisääntyvät myös Euroopan päin ja Eurooppa ei pysty enää niitä ottamaan vastaan. Tämä osoittaa, että eurovälimerin politiikka on ollut riittämätöntä. Se osoittaa, että yhteistyöpolitiikka sellaisena kuin sitä on tähän asti toteutettu ei riitä jotta voidaan luoda olosuhteet kehitykselle ja demokratialle. Se, mitä on nyt tapahtunut, ei johdu ainoastaan talouskriisistä, vaan yhteiskunnallisen vakauden puutteesta ja sellaisten välineiden puuttumisesta, jolla edustettaisiin kansan etuja, siis vapaa lehdistö, AY-puolueet, puolueiden vapaus, yhdistymisvapaus, oikeusvaltio ja samat oikeudet kaikille – Tämän alueen valtioiden tukeminen pitää olla EU-politiikan ytimessä yhdessä kauppa- ja talousavun kanssa. Näin voidaan luoda todellista vakautta, joka ei ole autoritaaristen järjestelmien taloutta, vaan yhteiskunta, joka perustuu osallistumiselle ja demokraattisille elimille. Kiitos puhemies kun valmistelen huomista Tunisian matkaa huomenna, niin kaikkien meidän on muistettava, kuinka tärkeää on, että me kunnioitamme heidän kulttuuriarvojaan ja heidän identiteettiään, kun yritämme heidän tulevaisuuttaan rakentaa oikeusvaltiojärjestelmällä. Ihmiset odottavat apua ilman, että siihen liittyy ehtoja. Mielestäni herra Comben Bendit eh, esitti asian, jonka esitin valtuuskunnassa tänä aamuna, eli se mitä EU-rahalle on tapahtunut kaikkina näinä vuosina. EIS-edustaja e sanoi, että ne, se, ne on käytetty uudistuksiin. Jos olisi ollut kunnon uutisia, ihmiset eivät olisi silloin äänestäneet niin kuin ne olisivat. Siis voisimmeko saada kunnollisia vastauksia ja pyytää, että väliaikainen hallitus tutkii, minne se raha on mennyt. Ja meidän on pitää huolta siitä, että kaikki raha käytetään asianmukaisesti. Öö, Sitten muut puhujat. Kaksi minuuttia edustaja Kasulides. Kiitos paljon puhemies Välimeren unionin osalta meidän ajateltava, että yhteistyössä olemme aina tukeneet monimuotoisen demokratian asemaa. Lehdistön vapaus, ilmaisun vapaus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on tärkeää, samoin kuin hyvä hallinto ja riippumaton oikeuslaitos. Mutta aina on pidetty kiinni siitä, että tämän prosessin pitäisi lähteä sisältäpäin, eikä sitä pitäisi pakottaa ulkoapäin. Tunisian kansalaiset onnistuivat siitä, että lähtivät taistelemaan poliisivaltiota väärinkäytöksiä vastaan. Tunisian viranomaisten on kunnioitettava kansalaisten toivetta ja siirryttävä välittömästi demokratisoimaan järjestelmää, puuttua korruptiotapauksiin ja sortotapauksiin, joihin on syyllistytty Benalin aikana. Egyptissä – on pidätetty, käytetty kyynelkaasua, ammuttu. Nyt pitää olla tarkkana. Demokratia ei tarkoita välttämättä vaaleja, vaan paljon muutakin. Meidän on tuettava egyptiläisiä ja kehotettava nykyjohtajia kuuntelemaan kansan viisautta, eikä olla esteenä, kun vastataan kansalaisten toiveisiin eurooppalaisille virkamiehille, neuvostolle, korkealle ja edustajalle. Lady Ashton sanoisin, että on todella pettymys kuunnella presidentti Obamaa tai Hillary Clintonin, Clintonin jotka pitävät puheensa ja te olette aina hiukan syrjässä ja, ja niin, että teidän ääntä tuskin kuunnellaan. Kiitos puhemies. On tosiaan sellaisia hetkiä, jolloin on tiedettävä tosiaan, mikä leiri valitaan tai mikä puoli valitaan. Ja mielestäni se on aivan selvää ja kollegathan ovat sanoneet tämän jo. Tässä on kysymys siis vapauden ja kansan omasta tiestä. Juuri kun puhun teille, niin Kairon museo on tulessa kaduilla taistellaan ja joka tapauksessa mitä Egyptiin tulee, niin emme ole olleet tarpeeksi selkeitä. Mubarakin on lähdettävä, sen täytyy olla aivan selvää. Siis sellaisena kuin hän on, ja minä tietysti kunnioitan hänen vanhaa taistelua, mutta hän ei pysty hoitamaan poliittista siirtoa. Minusta on hulluutta pyytää häneltä sitä. Ja sitten Mubarakin klaanihan siis on väärin, että se ja El Baradeen klaani ovat siinä vastatusten. Haluaisin sanoa teille, mitä tulee viime päiviin, viime yöhön, niin olen koko ajan kysynyt, että minkä virheen olemme tehneet. Olemme tehneet suuren virheen, ja se oli se, että tuimme korruptiohallituksia vakauden nimessä ilman, että edes otimme huomioon yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja ihmisten vapautta. Se on sellainen virhe, joka on korjattava ja hetki on tullut nyt. Ja toinen virhe, valitan kollegat, on se, että emme ole ymmärtäneet poli- poliittista viestiä. Siis on olemassa terroristin, fundamentalistien ja tie, tiettyjen muslimiveljeskunnan jäsenten välillä – Siis meidän, me olemme tosiaan luoneet pohjan tälle fundamentalismille ja tietyille terroristeille, ja nyt on syytä tarkistaa kanta. Ja viimeinen asia, meidän on katsottava, mitä menneisyydessä Tunisiassa ja Egyptissä on tapahtunut. Jos ajatellaan näiden valtioiden sekulaarista pohjaa, niiden sekularistista perustuslakia, jossa sarja ei ole mukana. On kysymys siitä, että pitää yrittää saada aikaan demokratia äärimmäisen erilaisten puolueiden kesken. Siis meidän pitää pitää mielessämme valtion sekulaarisuus ja samalla tietysti kunnioitettava uskontoja ja poliittisia erilaisuuksia. William Scott, Edustaja Macmillan Scott, minuutti. Arvoisa puhemies, Minusta tämän päivän kysymys, kiireellinen kysymys on Egyptin tilanne. No 2005 johdin pientä tarkkailumatkaa vaaleja varten, mitä pyydettiin ensimmäiselle kierrokselle ja sitten toiselle, mutta ensimmäinen kierros oli niin uskomattoman huonosti hoidettu, niin korruptoitunut, että me emme toiselle äänestyskierrokselle enää palanneet. Tämä maa, Egypti, jossa on ollut diktaattori Mubarakin hahmossa. Hän on saanut absoluuttisen vallan hyvin mielivaltaisen ja väkivaltaisen johtamisen kautta. Me kaikki ymmärrämme, että kaduilla Egyptissä on tapahtunut jotain valtavaa, mutta Barakissa nähdään myös, että Barak tuntee, että hänellä on tukea ainoastaan Egyptissä, vaan myös muualla. Ymmärrämme myös, että Euroopan unionissa voidaan vain käyttää valtaa moraalisesti. Paranitar Ashton puhui tämän keskustelun aluksi ja hänellä on ehkä porkkana, mutta keppiä ei ole käytettävänä. Meidän pitää puhua varovaisesti, mutta myös yhdellä äänellä. Yksi ääni olisi tärkeä. Näin ei ole ollut, kun ajatellaan Cathy Ashton ja muita johtajia, pääministerit Isosta Britanniasta – Saksasta ja Ranskasta antoivat omat julkilausumansa. Pitäisi nyt huolehtia siitä, että puhutaan yhdellä äänellä, että tuetaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia, ei ainoastaan Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa ja nyt Välimeren alueella aivan erityisesti. Kiitos. Edustaja Brandner, puolitoista minuuttia. Sydämestä kiitokset, Parahin, Lady Ashton toistaisin sen, että haluamme saada listan niistä, jotka ovat saaneet tukirahoja näissä maissa. Benalin perheklaani on ehkä myös saanut EU-varoja. Se on pelkomme. Meidän pitäisi myöskin ajatella omaa työtämme näillä alueilla, omia rahojamme ja sitä, miten ne voidaan kanavoittaa paremmin. Tämä suunnanmuutos olisi tärkeä myöskin Tunisiassa. Ja haluaisin sanoa, mitä me olemme saaneet Tukusunan edustajalta Tunisiassa. Euroopan Tunisian strategia ei tarvitse tarkastaa. Meillä olisi enemmän mahdollisuuksia valita vuoropuhelijamme, mutta meidän on me, meidän on todettava, että tämä, meidän on vielä paremmat, paremmat alat nyt. Uskomatonta, että delegaation johtaja esittää, ettei Tunisian politiikkaa tarvitse muuttaa. Pyytäisin, että muutatte, vaihdatte tämän henkilön. Ja luvallanne vielä yksi seikka edustajille Kaiserin puheenvuorosta. Nyt olisi aika tukea myöskin siirtymämuutosaikoina muutosaikoina naisia. Miksei järjestettäisi teidän tuellanne suuri konferenssi naiset, jotka tukevat siirtymää. Tuettaisiin naisia, vahvistettaisiin naisten asemaa ja näin tuettaisiin uutta järjestelmää näihin maihin. Tällainen feministinen agenda olisi nyt paikallaan. Kiitos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, masowe protesty w Tunezji i Egipcie, a szczególnie Kiitos, mitä <clears throat> joukko vastalauseihin Egyptissä ja Tunisissa tulee, niin haluaisin, että kaikki poli- siis poliittiset vallat maailmassa käyttäisivät voimansa tähän niin, että voitaisiin saada aikaan demokraattinen prosessi tässä konfliktitilanteessa ilman, että käytetään kovia aseita, ydinaseita – Ihmiset, esimerkiksi mitä Sudaniin tulee, niin hehän ovat päättäneet muuttaa hallitusta ja siksi Euroopan unionilla pitäisi olla yhteinen kanta. Naszą Izbę rezolucji w sprawie prześladowania chrześcijan. Me emme saa unohtaa päätöslauselmaa, mitä tulee esimerkiksi siis on yritettävä ottaa askel eteenpäin ja lähetettävä sinne tarkkailijavaltuuskunta. Edustaja Maier. Kiitoksia puhemies. Rovaston Euroopan unionin on tarkastettava oman naapuruspolitiikkaansa, koska Rovaston on totta, että olemme antaneet vaikutelman, että meitä huolestuttaa enemmän vapaakauppasopimusta solmiminen kuin näiden kansojen kehittyminen ja heidän ihmisoikeutensa. Ravaston ongelma ei ole niinkään Euroopan unionin kansa, kanta koskien Ben Alin tai Mubarakin jär, järjestelmiä, vaan se, mikä oli EUn kanta toissapäivänä. Ei, ei, ei, ei, se ollut, ei sitä ollut, ei se ollut sellainen, mitä kansalaiset odottivat tuolla kaduilla. Ei meitä edes odoteta mitään muutoksia, joita kansat edellyttävät, ei ainoastaan Tunisiassa, vaan myös Marokossa, Egyptissä, Jordaniassa ja Jemenissä. Täällä on valtava määrä kansoja, jotka eivät enää siedä autokraattista järjestelmää eikä järjestelmää, joka iskee kaikkein köyhimpiin. Tämä on Euroopan unionin äh, tarvittavat muutokset on muutettava omaa naapuruspolitiikkaa. Kiitoksia. Edustaja Belder, minuutti. Kiitoksia puhemies. Ei ole ollenkaan ihmeellistä, että Tunisian ja Egyptin tapahtumat ovat tapahtumia, joita Iranissa tarkkaan seurataan. Me tuemme kadun ääntä. Nyt täällä on erittäin kiinnostavaa se, että Iranin regiimi on tervehtynyt tätä vallankumousaaltoa, joka on joka tuossa maassa alkoi vuonna 79 ja Iranin oppositio on, on, puhun nyt näistä massiivista ilma, mielenilmaisusta Tunisiassa ja Egyptissä. Iranin teokraatit ovat hyvin optimistisia. Euroopan unionin ei pidä aliarvioida tätä vaaraa, koska arabileiri ei ehkä ota huomioon sitä, mitä egyptiläiset ja tunisilaiset vaativat. Tämä, tätä ei pidä ottaa malliksi. Sitten edustaja Kleis. Wat nu gebeurt in landen als Tunesië en Egypte is van een zeer... Kiitos. Jos katsotaan sitä, mitä tapahtuu Tunisian ja Egyptin kaltaisissa maissa, se on hyvin merkittävää, koska ihmiset ovat tässä nousseet diktatorisia despotteja vastaan. Se ei ole hyvä asia, mutta tärkein kysymys on se, että mitä seuraa kaikesta tästä, koska on olemassa niin kutsuttu paradoksi, joka on näiden islamilaismaiden demokratisointi, jossa suurempi demokratia saattaa johtaa suurempaan islamismiin. Tietysti Euroopan on tuettava demokraattista prosessia, mutta tämän tuen on kuitenkin mentävä todellisten demokraattisten voimien, todellisille demokraattisille voimille. Ja muslimiveljeskunnan ei koskaan pitäisi saada EUlta tukea, jos sen tarkoituksena on saada aikaan teokraattinen diktatuuri näihin maihin, koska muussa tapauksessa saamme enemmän Iran toisintoja tällä alueella. Olkaamme varovaisia, minkälaisia kumppaneita me valitsemme. Pari viikkoa sitten Ben Ali ja hänen puolueensa olivat sosialisti-internationaalin jäseniä ja nyt sitten tuulet ovat kääntyneet ja heidät on heitetty ulos tästä. Siis olkaamme viisaita siinä, kun valitsemme me kumppaneitamme, älkäämme luoko pohjaa islamilaisille. Edustaja Sinclair, nostitteko sinisen kirje- kortin? Edustaja Petteri. Arvoisa puhemies, korkea edustaja, hyvät kollegat. Meidän vastauksemme arabimaailman tapahtumiin on kuva, jonka pitää rakentua meidän maailmankuvamme varaan. Muslimi, juutalainen, kristitty, Jokaisella on sama arvo ja oikeus elää arvokasta elämää. Jos näin todella on, niin siitä syntyy myös oikeus arabivaltioiden ihmisille elää vapaudessa, demokratiassa ja ihmisarvoa kunnioittavassa järjestyksessä. Siksi tänään meidän velvollisuutemme, vastuumme ja tärkeä tulevaisuuden tehtävämme on huolehtia siitä, että ihmiset, jotka rauhanomaisesti vaativat demokratiaa ja vapautta, heille meidän on sanottava, että me olemme solidaarisia arabimaailman rauhanomaisia muslimeja vastaan kohtaan. Me olemme tehneet sen virheen, että totalitaarisen kommunismin aikana me sulimme silmämme, koska sanomme, että me tarvitsemme vakautta. Tuota virhettä emme saa tehdä tänään, koska vakauteen kuuluu demokratia, <clears throat> vapaus ja näitä asioita meidän tulisi tukea. Näinä tunteina kuulemme. En tiennyt tätä aikaisemmin, että Kairossa nyt ammutaan. <clears throat> Tähän mennessähän armeija Tunisiassa ja Egyptissä – oli pidättyväinen. Jos nyt käy niin, että armeija käyttää väkivaltaa, niin se voi onnistua vain vähän aikaa. Itäisen Saksan, Unkarin, Tsekoslovakian kansannousujen jälkeen tuli Solidarnos, sitten saatiin rauhan vapaus. Nyt on sanottava armeijalle älkää ampuko, antakaa ihmisille vapaus. Meidän täytyy kaikin voimin tukea tätä ajatusta myös Euroopan parlamenttina. Seuraavaksi edustaja Svoboda. Puhemies, korkea edustaja. Ihmiset sanovat, että historiassa, historiasta ei voi oppia, mutta pitäisi yrittää kuitenkin. Kun viitattiin Iraniin ja kollega Kombenit jo antoikin muutamia vastauksia, minä halusin viitata siihen, miten Iranissa oikein kävi. Me tuimme likaista hallintoa, poliisia, joka kohteli väkivalloin, kidutti ihmisiä – Mossadekia tuettiin Iso-Britannian puolelta. Ne halusi rauhanomaisempaa muutosta. No, olemme päässeet ehkä pikkupätkän eteenpäin, mutta emme riittävän pitkälle. Tässä voin olla kollegoiden kanssa samaa mieltä. Meidän täytyy olla niiden ihmisten puolella, jotka lähtivät liikkeelle, nyt saivat vallankumouksen aikaisesti. Tässä ei ole kyse islamisteista Olkaamme nyt iloisia tästä hienosta mahdollisuuksista. Islamin voimat eivät ole tämän takana, vaan kansalaiset kadulla, tavalliset kansalaiset, jotka olivat tyytymättömiä epäoikeudenmukaiseen sosiaaliseen tilanteeseen. Sinne ette ollut demokratia. Tästä oli kyse. Korkea edustaja, hyvät kollegat, meidän pitäisi olla myös itse kriittisiä. Osa meidän me näin murtui, romahti. Osa rakentui sen varaan, että tarvitaan vakautta, rauhaa lähi niin ajateltiin, että diktatuurien ja diktaattoreiden avulla saadaan aikaan vakautta. Sitä emme voi hyväksyä, siksi meidän täytyy puhua selkokieltä. Lähi-idän rauha on kestävä vain, jos se perustuu demokratian, ei diktaattoreiden varaan. Lady Ashton en ehkä ole ihan yhtä kriittinen kuin muutama kollega, mutta korkea edustaja, kuitenkin meidän täytyy sanoa kuuluvalla äänellä kantamme. Te olette tunnettu siitä, että puhutte pehmeällä äänellä, mutta meidän pitää puhua niin kunnolla, että niin kuuluvasti, että kuullaan ei niinkään Hillary Clintonia, vaan Catherine Ashtonia. Euroopan parlamentti odottaa teiltä tätä selkokieltä kuuluvasti. Kiitos. Kiitos, Kazak. Kiitos seuraavaksi edustaja Kazak. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо Остин, уважаеми колеги. Protestite... Paljon kiitoksia puhemies, arvoisa Lady Ashton, hyvät kollegat. Mielenosoitukset Egyptissä ovat sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta vastaan, korruptiota vastaan, väkivaltaa vastaan, poliisin väkivaltaa vastaan – ihmisoikeusrikkomuksia vastaan. Ja nämä mielenosoitukset selkeästi osoittavat sen, että ihmiset haluavat muutosta. Ja näin muistuu mieleen murros sosialistimaissa, Itäblokin maissa. 89 kansalaisten vaatimukset Egyptissä ja Tunisiassa ovat selkeitä. Meidän täytyy tukea näitä vaatimuksia, koska nämä vaatimukset kohdistuvat monimuotoisuuteen, lehdistön vapauteen ja siihen, että ihmisillä on oikeutensa ja niistä pitää pitää kiinni, joten korkeudustaja Ashton, me tarvitsemme uutta politiikkaa arvojemme varaan. Meidän täytyisi löytää tie demokratiaan, tukea tätä tietä. Meidän pitäisi vastata Tunisian ja Egyptin kansalaisten vaatimuksiin. Rouva Hautala seuraavaksi. 60 uh, years ago, Puhemies, 60 vuotta sitten Vallankumous arabin maailmassa merkitsi Euroopan siirtomaavallan loppua. Ja toinen mielen vallankumous tapahtuu juuri silmiemme edessä ja nyt on oikea hetki, jolloin Euroopan on valitettava, onko se, valittava, onko se historian oikealla vai väärällä puolella. Meidän on yritettävä kehittää riippumatonta kansalaisyhteiskuntaa. Meidän pitää katsoa uudelleen budjettiamme ja Tunisia, joka on 23 vuotta kärsinyt autokratiasta Tunisian kansa ei tähän väliaikaishallitukseen luota lainkaan. On olemassa jo todella totuusprosessi Tunisiassa, se on alulla, mutta haluaisin sanoa sen, että Euroopan unioni tarvitsee myös tällaista totuusprosessia. Niin suuri on sen laiminlyönti ollut, mitä ihmisoikeuksiin ja demokratian arvoihin tulee arabimaailmassa vuosien mittaan. Puhemies, tämä on mielestäni todella ihmisoikeuksien aika. Seuraavaksi edustaja Strepsek arvoisa Kiitos puhemies. En jaa sitä mielipidettä, että vallankumous Egyptissä on lähinnä demokratiaa ajavat, eurooppalaista demokratiaa ajavat. Tämä kaos, mielenosoitukset ajavat kyllä muutoksen henkeä, mutta – takana on kai toivomus paremmasta elämästä, mutta ratkaiseva kysymys meille eurooppalaisille on se, mikä uhka tässä demokraattisessa dramaattisessa tilanteessa on. Islamistit voisivat käyttää tätä hyväkseen. Jos muutos tapahtuu, Eurooppa ja Yhdysvallat menettäisivät maltillisen suunnan ja Egyptin rauhallinen tilanne on uhattuna. Siitä voi tulla maa, joka lähestyy Hamasia. EUn kanta olkoon vakaasti niiden puolella, jotka haluavat vapautta. Me tuemme vapaita vaaleja, kiitos. Eh, Seuraavaksi edustaja Hadji Georgiou. Puhemies, hyvät kollegat, on aivan ilmiselvää, että valtava parlamentin enemmistö tuki Egyptin, eh, tukee Egyptin kansannousua. Tämä on aivan oikeutettua. Toki voi olla poikkeuksia, niin kuin juuri äsken kuultu ääni, mutta politiikan tekeminen merkitsee sitä, että puututaan oikealla hetkellä – keskeisiin suuriin kysymyksiin. Mitä olemme nyt tehneet kaikkien näiden vuosien aikana, joiden aikana miljoonia ja miljoonia dollareita on pumpattu Egyptiin tukemaan Egyptin regiimiä? Me olemme Egyptin kansan puolella. Kansa vaatii itselleen oikeutta elintarvikkeisiin, koulutukseen, vapauteen. Me edustamme täällä Kyprosta. Kypros on hyvin lähellä Egyptiä ja seuraamme tarkkaan, mitä siellä tapahtuu. Me tuemme Egyptin kansanoikeutta tässä kansanosassa. Edustaja Fontana. Kiitoksia puhemies Rova Asten ja hyvät kollegat. Niin kuin monet sanoivat, on varmaan toivottavaa, että tulevaisuudessa Pohjois-Afrikassa päästään Euroopan kaltaiseen demokratiaan, mutta onhan tässä myös vaaroja. Niitä ei pidä kätkeä ennen joulua. Muistamme kaikki tämä Egyptissä tapahtuneen kopti kristittyihin kohdistetun uhkan. Pelkäämme että voi olla, että jonakin päivänä sinne tulee muslimidiktatuurikin. Mahtaakohan tämä puheeni kuulua? Taitaa kuulua. Meidän pelkomme kuuluu juuri tähän islamistin diktatuurin tulemiseen tulevaisuudessa. Euroopan on toimittava vartijana niin, että meille ei tulisi Pohjois-Afrikkaan vihamielisiä valtioita, joilla on su- kyllä suhteita alueillemme ja näin, näin kriisin aikoina. Eh, ei, se ei varmasti tekisi hyvää taloudellemme. Myös maahanmuutto muuton taso jo epävakauden koittaessa aiheuttaa vaikutuksia erityisesti Etelä-Euroopan maille. Haluaisin pyytää Euroopan komissiota ja korkea edustajaa pitämään silmillä näitä asioita. Seuraavaksi edustaja Madlene. E- Kiitos puhemies. Lady Ashton, älkää olko niin naivi. Älkääkä herra Verhofstadt olko myös naivi. Muslimiveljeskuntahan haluaa lakia ja se ei suinkaan ole sama asia kuin demokratia. Ja kaikkein tärkein oppositiopuoli, mus, puolue muslimiveljeskunta haluaa sotaa Israelin kanssa. Mielestäni, Lady Aston, olette todella naivi kun silloin, kun perätte parempaa tulevaisuutta Egyptille, koska silloin la- laiminlyötte sen vairan, jota islami osoittaa edustaa ja islam ja demokratiahan eivät sovi yhteen. Haluan sanoa sen hyvin selkeästi, koska en halua, että Egyptille lähetetään naivi viesti. Nähkää se vaara, joka on Egyptissä piilemässä ja varoittakaa egyptiläisiä siitä, että sarja laki on huono asia meille kaikille. Mr. Neva has, uh, has uh, raised the blue card. Edustaja Neven on nostanut sinisen kortin. Onko teillä kysymys? 30 sekuntia. Paljon kiitoksia puhemies. Kysymys, jonka minä halusin arvon edustajalta kysyä, on se, miten demokratia voi kukoistaa yhteiskunnissa, joissa ei ole toimielimme instituutioita eikä demokratian historian menneisyyttä. Ei demokratia yhtäkkiä jostain synny jos ei siellä ole hedelmästä maaperää. Demokraattiset valtiot, näin sanotaan, mutta entä demokraattiset instituutiot, jonka pohjalta toimitaan? Mr. Madlena. Ja, Herra Madlena. Ik kan het alleen maar eens zijn met de vragensteller. Olen täysin samaa mieltä tuosta kysymyksestä. Tietystikään demokratia ei vain pulpahda pinnalle, mutta en näe mitään muuta vaihtoehtoa Egyptin kohdalla, koska en voi sanoa, kenenkä tässä pitäisi ottaa johtajuus Egyptissä. Egyptiläisten on itsensä valittava johtajansa, mutta voimme ainakin rohkaista heitä, että he eivät valitse muslimin veljeskuntaa, vaan maallisia johtajia. Grazie. Herra Mauro. Mauro, kiitoksia puhemies. Rova Ashton, en ole koskaan ole erityisen lempeästi suhtautunut teihin, mutta on tunnustettava, että historia kyllä tekee kaikkinsa hankaloittaakseen elämää ja toivon, että nämä sanat voivat nyt kuitenkin teitä auttaa. Ensimmäisenä haluaisin erittäin selvästi sanoa sen, että valtiot ovat takaajia, eivät ne ova, ole kansalaisten elämän omistajia, kun, takaa, kun, kun näin käy hallitukset, muut, hallitukset muuttuvatkin regiimeiksi ja näin tapahtui Egyptissä ja Tunisiassa nämä poliittiset er-, ideologiat jotka pyrkivät itsenäisyyteen, olivat vuosikausien takaa tulleita. Me haluamme puolustaa demokratiaa ja vapautta niiden sydämissä, jotka nyt sitä puolustavat toreilla ja kaduilla seuraava huomio, koska meitä ja Euroopan unionia ja meidän on myönnettävä se, että meillä ei ole poliittista strategiaa Euro-välimerialueelle. Toisin sanoen Barcelonan prosessi ja välimeriunioni ovat epäonnistuneet. Ne ovat pelkkää puhetta. Ne ovat tällaisia hupailupolitiikkoja. Niistä ei ole mitään hyötyä, niin niillä ei ole saatu mitään aikaan. Meidän on oltava tässä aivan tiukka meidän on nyt luotava tällainen strategia. Meidän on pohdittava sitä, meidän on toteutettava se aivan niin kuin olemme tehneet Itä-Euroopankin eh, intressien puolesta ja niin kuin vastahakoisesti teimme myös Balkonin osalta. Ilman tällaista strategiaa on aivan turha puhua yhdellä äänellä, koska itse asiassa puhumme vaan emmekä sano mitään. Sitten edustaja Pantseri. Grazie. Signora Aston, io... Kiitoksia, Rova Aston. Minusta tuntuu siltä, että ette ole vielä aivan tietoinen siitä, mitä Välimeren alueella nyt tapahtuu. Minun on sanottava, että ainoastaan jos ei ymmärretä, mitä todellisuudessa tapahtuu ja ymmärretä muutoksen tuulia, ainoastaan näin voidaan selittää se viivästys, millä Euroopan toimielimet ovat ottaneet kantaa tilanteeseen. Nyt on historiallinen poliittinen vaihe umpeutumassa Eurooppa on harjoittanut erittäin sekavaa ja mm, tarkoitusten vastaista politiikkaa mm, talouden kriisi ja muuttovirrat ja muut ovat nyt saaneet aikaan räjähdysaltaan tilanteen. Tunisissa ja Egyptissä voi olla, että se laajenee muihinkin maihin sanonut kollegoille, että emme selviä tästä, jos ajattelemme, että meidän on lähinnä tuettava ainoastaan voimassa ja käynnissä olevia mielenosoituksia, vaan EU on osoitettava olevansa poliittisesti kypsempi. Meidän on näin ollen vähän fiksattava poliittisia antenneja. Me ulkopolitiikassa on päästävä eroon tästä puolisalaisesta vaiheesta ja mentävä tuonne kansainvälisille foorumeille ja puolustettavaa demokratian kehittämistä. Erityisesti tarvitaan selkeää politiikkaa, uutta poli- kumppanuus- ja naapuruuspolitiikkaa, uutta turvallisuuspolitiikkaa Välimeren alueelle. Tarvitaan uudenlaista Euroopan valmiutta pureutua Välimeren kysymykseen monennapaista toimintaa, jolloin Yhdysvaltojen Turkin lisäksi Euroopakin voi toimia tuolla alueella. On erittäin tarpeen suun, muuttaa suuntaa. Tarvitsemme tässä mielessä suurta nöyryyttä komissiolta niin, että aloitettaisiin uusi ulkopolitiikkaa koskeva keskustelu Välimeren alueelta. Välimeren unioni kysymystä on pohdittava ja on, on toimittava niin, että Euroopan unioni on läsnä. Se on keskeistä Euroopalle. Sen, siitä meidän on oltava täysin tietoisia. Kiitos sitten Robert Saanes puolitoista minuuttia. Maailma muuttuu ja maailma etenee mutta 40 prosenttia elää köyhyyskynnyksen alla ja hyvin suuressa työttömyydessä ja köyhyydessä. Ihmiset haluavat kehitystä ja demokratiaa. toist. ei, niitä ei voida erottaa toisistaan. Tunisiassa, kuten Egyptissä myös, ihmiset ovat ottaneet itse kohtalonsa käsinsä, jotta he voisivat saada aikaan ne muutokset, joihin niillä on oikeus. Kaikista provokaatioista huolimatta, kuten olemme tänään nähneet Kairossa, kaikista vaikeuksista huolimatta – kukaan ei tätä liikehdintää voi pysäyttää. Mitä tulee Tunisiaan eilen ja Egyptiin tänään, on olemassa ainoastaan yksi ääni, joka on kuultu, ja se on Yhdysvaltojen, joka on päättäväisesti asettautunut demokraattien rinnalle. Minä uskon Eurooppaan, mutta uskon myös siihen, että Euroopan myös pitäisi päättäväisesti asettua demokraattien rinnalle. Ja olisin tosiaan siis Eurooppahan ei ole tehnyt tätä pelkästään, siis mitä tulee näiden johtajien toimintaa, jos siis halutaan olla eräänlaisessa pysä, pysähtyneisyydessä. Olemme eläneet historiallisia vuosia. Haluaisin tosiaan, että ryhdytte toimiin, että ette tässä menetä tätä maailman historiassa tärkeää hetkeä. Kiitos sitten herra Eppink minuutti. Kiitos arvoisa puhemies. Kaikki on oikeastaan sanottu jo, mitä halusin sanoa, mutta esitän siis vain yhden kysymyksen korkealle edustajille. Tänään Tony Blair, entinen brittipääministeri, saatat hänet tunteakin, tai paljon hän oli kehoja Mubarakille. Sen hänelle hän sanoi, että hän on valtavan rohkea. Herra Blair myöskin varoitteli sitä, että pitäisi hätäillä vaalien kanssa – Tony Blair, Blair on Israelin ja Palestiinan rauhanprosessissa mukana. EU tutkee sitä. Mitä mieltä olette Tony Blairin julkilausumista? One minute, please. Edustaja Vätten minuutti. Kiitos puhemies. Suuri vaara, mitä Eurooppaan ja muihin Pohjois-Afrikan maahan tulee, on tietysti, maihin tulee, on se, että niiden hallitusten kaatuminen ei millään tavalla tuo länsimaista demokratiaa, vaan islamilaisen fundamentaalisen listisen vallan ja uuden kaauksen, kuten Iranissa. Kuitenkin on olemassa tiettyä tyytyväisyyttä, jos ajatellaan siitä, että sorretut ihmiset kaatavat hallituksensa, joka ei edusta heitä. Kaikki hallitukset, tyrannit niatkin itse asiassa kaatuvat niiden ihmisten toimesta, joita he hallitsevat, mutta on aina mahdollisuus, että kansa kuitenkin kapinoi. Ja tässä voidaan verrata Britannia, jossa eri hallitukset kaikkia poliittisia värejä edustavat, ovat pettäneet maan ja antaneet demokraattisen päätösvaltansa Euroopan unionille. Magna Cartassa englantilaisilla oli oikeus kapinaan. Kuinka pitkälle heidät on, heitä on painostettava ennen kuin lähtevät kadulle, kuten egyptiläiset? Sitten bronze minuutti. Kiitos puhemies. Meidän pitäisi olla iloisia siitä, että sortavat hallinnot kaatuvat, kunhan tiedämme, että voimme olla melko varmoja siitä, kuka tai mitä tulee tilalle. Tunisia, Jaki ja Egypti on ollut sortohallinto myös Lähi-idässä, mutta maallinen melko liberaali samalla. Liberaali autokratia ehkä nyt saa sosiaalisesti sortavan demokratian tilalleen jopa. Mukava vallan siirtymä joissakin tai kaikissa näissä maissa tuskin on uskottavaa. Jos nähdään sisällissotia näiden maiden talouksien tuhoutuminen, voimme antaa hyviä neuvoja ja kansalaisemme ehkä lähettävät apua. Toivon, ettei kuitenkaan lähetetä sinne joukkojamme tapettavaksi meidän tehtävämme ei ole pelastaa näiden maiden kansalaisia ja tuoda heidät Eurooppaan. Kiitos. Edustaja David, puolitoista minuuttia. Kiitos, rouva puhemies. Maailma ja Euroopan unioni ei voi välinpitämättömänä seurata tätä voimakasta kansan mielenosoitusliikettä Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, eikä pidä vähentää näiden mielenosoitusta, mikä tahansa kansa, joka pyrkii vapauteen, ansaitsee meidän tahaltanne vain, vain solidaarisuutta niin kuin teimme aikanamme Itä-Euroopan ystäviemme kanssa. Nyt näemme, että kyseessä on historiallisten muutosten aika. Meidän on todettava, että ääri islamismi on nyt noussut poliittiseksi vaihtoehdoksi eikä uskonnollisiksi vaihtoehdoksi näihin ongelmiin niin liittyy sosiaalinen syrjäytyminen. Näiden alueiden tulevaisuus tarvitsee demokraattista vahvaa järjestelmää, jossa, jossa Eurooppakin toimii lupauksena kaikille. Meidän on hyödynnettävä tätä uudelleen syntymisen, rauhan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden uudelleen syntymistä tällainen poliittinen tai uskonnollinen tai ja muu moninaisuus. Uskon, että sille on mahdollista elää yhdessä. Toivon, että koko Eurooppa, eikä vain jotkut johtajat yhtyvät tähän. Hyvä korkea edustaja on varmasti vaikea toimia pappina tälle kylälle – Meidän on nyt löydettävä uuden tyyppisiä paradigmoja tätä aluetta varten ilman radikaalia toimintaa, kunnioittain ihmisoikeuksia ja kunnioittain naisia. Edustaja Elkadrao, kaksi minuuttia. Eh, Kiitos, rouva puhemies, korkea edustaja, kollegat. Parhaillaan on väkivaltaisia taisteluja Mubarakia puoltavien ja vastustavien välillä – Kairossa ja mielestäni meidän on lähetettävä selkeä viesti niille, jotka ovat mukana näissä konflikteissa, jotta verenvuodatusta vältettäisiin. Se, mitä tapahtuu Egyptissä, siis sitä meidän pitäisi katsoa siis koko tilannetta hyvänä mahdollisuutena, jotta vuosien taloudellisen taantumuksen jälkeen voitaisiin kehittää todellista demokratiaa ja ennen kaikkea mitä tulee nuoriin, jotka haluavat vapaata vapautta ja haluavat kehitystä. Jotkut puhuvat tässä että vuoden 1989 tapahtumista Euroopassa ja vertaavat niitä tähän. Mielestäni Euroopan on otettava aloite niin, että voidaan tosiaan tälle siirtymälle antaa tysäys oikeaan suuntaan. Haluaisin kuulla enemmän kuitenkin teiltä Rovaaston ja meidän on hyvin selkeästi sanottava, että tämän siirtymäkauden pitää alkaa nyt. Ja meidän, me tarvitsemme aikataulun ja selvän agendan, mitä tulee esimerkiksi uudistuksiin. Ja kaikenhan tämän pitäisi johtaa ensimmäisiin vapaisiin ja avoimiin vaaleihin tänä vuonna. Siinä on kysymys vaalilainsäädännön muuttamisesta. Ja sen mu- tavan muuttamiseksi, jos, jo, jolla käsitellään esimerkiksi viestimiä niin, että kaikki ehdokkaat ja poliittiset puolueet voivat olla saman pöydän ääressä ja mielestäni Eurooppa voi olla positiivisessa roolissa tässä ja sen täytyykin olla. Ja tietysti tilanne on erittäin monimutkainen. Esimerkiksi armeijalla on aivan määräävä osa ja samalla taloudellisesti katsottuna armeijahan on hyvin tärkeä osapuoli. Ja siis haluamme ei pelkästään demokratisia uudistuksia, mutta myös taloudellisia. Se ei tule olemaan helppoa. Rova Neitsöterbuk, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat. Olen suoraan mielenkiinnolla kuunnellut korkean edustajan puheenvuoroa samoin kollegoiden. Monet kollegat ovat sanoneet, että he ovat jatkuvasti yllättyneet Tunisian ja Egyptin tapahtumista – Minua taas yllättää tämä kuulla. Kyllähän me tiesimme, että nämä maat eivät olleet demokratioita. Autoritaarisista järjestelmistä oli kyse, järjestelmistä, jolla, jossa ihmisiä sorrettiin. Ja me päätimme, että emme puutu tähän, koska näin oli mielestämme paras tapa huolehtia vakaudesta tuolla alueella. Jälleen kerran on osoittautunut, että autoritaaristen korruptuneiden järjestelmien tukeminen vakauden takia ja kaauksen estämisen takia yleensä johtaa epävakauteen. Ja näin ei myöskään synny mitään kunnollisia tulevaisuuden näkymiä, joten toivon, että toimimme järkevästi tämän ongelman kanssa – ja pyrimme tukemaan demokratiaprosessia. Erityisesti haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että pitää tukea tunisialaisia ja egyptiläisiä erinäisiä puolueita. Niitä puolueita, jotka ovat olleet heikommassa asemassa, ei ole ollut mahdollisuuksia huolehtia omasta rakennelmastaan. Toivomme, että heillä on tärkeä rooli vapaassa oikeudenmukaisessa vaaleissa, jotka toivon mukaan järjestetään pian. Kiitos, Stefan Uuden minuutti. State. Kiitos puhemies. Tässä keskustelun vaiheessa se, mitä haluan erityisesti sanoa, on, että aivan liian usein olemme nähneet vapaiden yhteiskuntiemme pyhäkköä väärinkäytettävän. Siis sellaisissa ma- maissa, joissa ollaan vihamielisiä. Mitä tulee Iraniin, ja kun ajatolla komeni niin sinne palasi, niin me tiesimme, mitä, mihin se johti. Ganucci, joka on äh, halunnut, että Israel esistetään, se, hän on palannut kahden vuosikymmenen jälkeen Egyptiin ja hän puhuu palestiinalaishallinnosta laittomana ja tukee Hamassia. Sehän on tietysti organisaatio muhammettilaisveljeskunta on organisoitu poliittinen voima. Ja se voi pystyä siis terrorin avulla vahvistamaan valtaansa. Meidän on yritettävä estämismiä omissa pääkaupungeissanne me rajoittaa ja yrittää saa kehittää kansalaisyhteiskuntaa Egyptissä ja Tunisissa niin, että siellä tosiaan on hyvin valvotut rahoitusjärjestelmät. Kiitos sitten Bonsignore puolitoista minuuttia. puhemies olen yhtä mieltä siitä mitä aikaisemmin EPPn kollegat ovat täällä sanoneet. Haluan kuitenkin vielä korostaa sitä, että nämä tapahtumat, joita Välimeren alueella on viime aikoina tapahtunut, ovat herättäneet meissä kaikissa suurta yllätystä, koska vain joitakin viikkoja sitten niitä ei osattu ennakoida. Astanin johtama ul, ul, ulkoinen hallinto näyttää olevan yllättynyt ja osoittaa, että toimintakyky on aika heikko. Pohdinkin nyt tässä vaiheessa, kannattaako käyttää niin paljon resursseja tällaista ulkosuhdehallintoa varten. Jälleen kerran meidän on on todettava, että Euroopalta puuttuu to- totaalisesti välimeren ulottuvuus. Me puolustamme kaikkien kansojen oikeutta hallita itseään ja, ja valita johtajansa vapaiden demokraattisten vaalien kautta eikä väkivaltaisten niin ääriliikkeiden kautta on jo kauan nähty, että vakaus on yhtä kuin demokratia. Emme nyt, nyt me pyrimme vahvistamaan moniarvoisuutta, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja kansalaisten turvallisuutta koko maailman ja me ensimmäisenä enemmän kuin koskaan tarvitsemme rauhanomaista välimertä. Euroopan unionin on muutettava omaa politiikkaansa, sen on toimittava viivyttelemättä varmistaakseen apua ja yhteistyötä, jota tarvitaan, jotta voidaan kehittää riittävällä tavalla koko Välimeren aluetta. Kiitoksia. Mrs. Romero for one minute. Edustaja Romero, minuutti. Señorías. Hyvät edustajat, Tunisian demokraatit ovat antaneet meille esimerkillisen opetuksen ja osoituksen kypsyydestä. Näin aikoina E, ottaen huomioon myös Egyptin verilölyt. Haluamme, että Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä niin, että voisimme todella tehdä lopun tästä verilöylystä ja että vapauden tuuli todella toisi todellisia demokraattisia uudistuksia myös Egyptiin. Mutta Tunisian tapauksessa me olemme vielä ajo meillä on vielä aikaa. Täällä parlamentissa huomenna äänestämme päätöslauselmasta ja lähetämme valtuuskunnan tuonne meidän tukemme demokratian tukeminen on erittäin tärkeää näinä aikoina, erityisesti Tunisiassa ja sitten Egyptissä ja kaikissa muissa maissa, jotka vaativat nyt lisää vapautta. Mutta voimme tehdä vielä paljon muutakin, koska tämä taloudellinen romahdus, siitä, on säilyttävä mahdollisimman halvalla, on paljon vihamiehiä, jotka haluavat esimerkiksi Tunisiasta tehdä erilaisen mallin kuin mihin me pyrimme. Tunisia, Tästä ei ole tullut mitään malliesimerkkejä. Nyt olemme näkemässä siirtomaa vallan viimeistä lukua. Taloustilanne antaa ymmärtää, että näiden Astonin tukien lisäksi on mahdollista, että EKP ottaisi tähän kantaa niin, että, että toimisimme oikein. Tarvitsemme kiireellisesti päätöksen. Uh, from... Edustaja Saakke, puolitoista minuuttia. President, Madam High Representative. Kiitos puhemies, korkea edustaja. Kun täällä nyt se olemme egyptiläisiin vastaan on Kairon todella hyökätty. Poliisi on hyökännyt eikä suojellut. Rauhanomaisessa mielenosoituksessa monenlaiset egyptiläiset haluavat monimuotoisuutta, hyvää hallintoa, sosiaalitaloudellista kehitystä – Ehkä nämä vaatimukset kuulostavat tutulta, kun nämä ovat olleet EUn ohjelmien sisältöä Egyptissä. Noin kolme miljardia euroa komissio on käyttänyt 2015 vuoden aikana näihin tarkoituksiin. Ihmisten vaatimukset noudattelevat meidän poliittisia tavoitteita, joten miksi on niin vaikeaa nyt tiukasti esittää nopeasti Euroopan kanta? Meidän pitää toimia nyt aktiivisesti – kun Lähi-idässä nähdään mahdollisuus demokratiaan, meidän pitää kantaa vastuumme. Katsokaa, mitä tapahtuu, kun nyt täällä puhumme, ja antakaa tuki nopeasti kansalaisille. Nyt on kyse heidän oikeuksistaan ja EUn uskottavuudesta. Toinen kysymys, joka on esillä, kun puhutaan diktatuureista ja ihmisistä, tietoteknologia. Tunisian hallitus, joka on sensuroinut hyvin tiukasti ja huolehtinut siitä, että kansalaiset eivät voi tätä tekniikkaa käyttää. Vodafone ja Ranskan Telekom ovat olleet voimakkaasti Egyptissä läsnä. Ja siellä nopeasti on nappia painamalla saatu haitattua tietoteknologian käyttöä. Näin estetään ilmaisunvapautta, lehdistön vapautta ja luodaan olot, joissa ihmisoikeusrikkomukset toteutuvat ilman, että kukaan niitä huomaa. Edustaja Poreba, minuutti. Puhemies, korkea edustaja. Euroopan unioni on tehnyt useita virheitä menneisyydessä – näin oli esimerkiksi mitä suhteisiimme Tunisiaan tuli, kun olimme hiljaa vuonna 2009, jolloin Ben Ali voitti presidentinvaalit, jolloin hän oli, hänen väitettiin saaneen 90 prosentin kannatus ja eh, vaalit eivät olleet vapaita eivätkä demokraattisia. Samalla tavoin Tunisiassa, kun rikoslakia uudistettiin, ja jolloin esimerkiksi kiellettiin kaikkien ihmisoikeuspuolustajien kansalaisjärjestöjen toiminta. Mitä esimerkiksi passiiviseen politiikkaan tulee, Pohjois-Afrikassa emme voi sitä itsellemme enää sallia. Meidän pitää tosiaan olla päättäväisiä niin, että saamme aikaan, palautamme vakauden tälle alueelle, koska muussa tapauksessa tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa. Ainoastaan meidän päättäväisyytemme Pohjois-Afrikassa voi auttaa oikeusjärjest- oikeusvaltion palauttamisen ja ilmaisunvapauden. Edustaja Preda, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvää korkea edustaja, hyvät kollegat. Vuosi sitten keskustelimme täällä Euroopan unionin ja Tunisian välisistä suhteista ja sanoin silloin, että tunisialaiset olivat hyvin ylpeitä sosiaalista edistystä ja siihen pitäisi saada poliittista edistystä mukaan. Nyt näemme, että poliittisia ongelmia on siellä selvästi kapinoidaan ja halutaan vapautta. Egyptissä on tilanne sama, vaikka siellä tilanne vasta kehittyy, me tiedä, mihin se johtuu, johtaa ja varmasti äh, tulevaisuudessa muut maat osoittavat aivan samalla tavalla tämän vapauden halun. Niin kuin tänä iltana olemme voineet todeta, jotkut meistä pelkäävät, että vapauden tuulet eivät ehkä johdakaan sekulaarisuuteen ja, ja maltillisuuteen ja vakauteen. Minusta meidän on oltava tietoisia siitä, että tulevina viikkoina ja vuosina on mahdollista, että näissä maissa ei olekaan sellaisia poliittisia järjestelmiä, jotka ovat vakkaita ja vapauden innottamia tai maltillisia. On aivan mahdollista. Ja meidän pitää valmistautua siihen mahdollisuuteen, että käy toisin. Ja siinä mielessä haluaisin rohkaista korkeaa edustajaa kor- korjaamaan strategiaa, jota komissio oli luonnostanut vuonna 2005 Barcelonan huippukokousta varten. Kiitoksia. Edustaja puolitoista. Kollega. Puhemies, hyvät kollegat, tähän asti minulla oli vaikutelma, että kansat olivat aina poliittista eliittiä edellä ja nyt olen sitä aivan varma. Haluaisin nyt aivan ensinnäkin tervehtiä Tunisian ja Egyptin kansan rohkeutta ja päättäväisyyttä. He muistuttivat meille, että nämä arvot, kuten ihmisoikeudet ja demokratia, eivät ole arvoja, jotka on varattu länsimaille, niin kuin jotkut kuvittelevat, vaan ne ovat aivan yleismaailmallisia, kaikkien jakamia arvoja. Minun mielestäni Eurooppa ei voi enää olla tuolla eksyksissä ja te- tehdä vääriä analyysejä ja vääriä hankkeita. Nämä kansat odottavat meiltä vastauksia, jotka vastaavat heidän roh- rohkeuttaan ja pyrkimyksiä. He eivät pyydä hyvän varmastikin solidaarisuutta, mutta vielä enemmän vastuutta. Näinä epävarmoina aikoina kukaan ei toivo kaaosta, mutta kenenkään ei pidä myöskään hyväksyä vallitsevaa tilannetta. Meidän on tuettava näitä e- Tunisian ja Egyptin eh, tapahtumia niin, että saadaan aikaan demokratia, joka hyödyttäisi näitä kahta maata ja niiden kansoja. Se olisi hyödyllinen myös meille itsellemme. Hyvä Rouva Aston, te toitte tämän vahvasti esille. Lopuksi haluaisin eh, viitata erääseen runoilijan, joka sanoi, että maailma una, uinailee varomattomuuden puutteen takia nämä kansat ovat olleet varomattomia, koska ne ovat pyytäneet vapautta, mutta toivon, että ne ovat kuitenkin herättäneet meidän oman tuntomme. Edustaja Lamsdorf, puolitoista minuuttia. Kiitos paljon puhemies. Korkeudustaja Ashton. Toivoisin, että olisitte rohkeampi. Lähtekää Kailon ennen ulkoministerin kokousta, puhukaa siellä kaikkien osapuolten kanssa, tulkaa Brysseliin ja selittäkää kollegoille, mitä siellä näitte ja kuulitte. Olkaa te ensimmäisenä muodostamassa mielipidettä, eikä kuunnelko niin monta eri mielipidettä. Selittäkää asiat myös niin, että me ymmärrämme, että Eurooppa on läsnä, kaikki kansalaiset myös. Minä ainakin luulen, että amerikkalaiset ovat siellä ensimmäisenä. Olette eurooppalainen ulkoministeri, todella toivoisin, että tekisitte tämän ensinnäkin. Toiseksi, eurooppalaisena ulkoministerinä teidän ei tarvitse tehdä jokaista temppua jota teille esitetään. Täällä on viitattu vuoteen 1989 2011. Kairossa on kuin Berliner Platz Berliinissä, mutta sama ongelma kuin 1989 haluttiin vapautta, vakautta ja demokratiaa. Kuitenkin tämä siirtymä stabiilista diktatuurista demokratiaan siirtyminen harvoin on vakaa, rauhallinen prosessi. Kyllä tässä on varovaisuudellakin tilaa. Kuitenkin meidän pitäisi olla iloisia vallankumouksesta, diktatuurien vastaan vapauden puolesta. Me emme voi täältä säädellä, mitä näissä maissa tehdään. Meidän pitää kuitenkin olla iloisia tästä kehityksestä. Mubarakin avulla tuskin saadaan uutta valtiota ja nyt oikeutus on todella mennyt, kun väkivaltaa on siellä torilla tänään käytetty. Kiitos. Karim, for a minute, Edustaja Karim, minuutti. Tämä hetki on ollut tulossa jo kauan ja vanha, siis van, ne, jotka eivät ole tietäneet, tunteneet, tietäneet mitään Mubarakista Egyptissä, ovat myös johtaneet tämän. Tässä sanotaan, että Egyptin kansa täytyy tosiaan sen täytyy saada valitsemansa, vapaasta tahdosta valitsemansa hallitus, mutta se ei riitä. Minä kuulen, että täällä esimerkiksi varoitetaan islamilaista tsunamista, joka on nurkan takana tuolla ja tuhoaa meidät kaikki. Mutta kun esitätte nämä perustelut, niin silloinhan tietysti argumentoitte totalitaarisen hallituksen puolesta, joka, jota peittää hyvin ohut demokratian kerros ettekä anna mitään arvoa niille ihmisille, jotka ovat maksaneet verellä ja elämällä sekä Tunisiassa että Egyptissä tämän. He ovat maksaneet elämällä, hengellään, taistellessaan maanmiestensä vapauden puolesta, eivätkä he arvosta teidän vapauttanne yhtään sen vähempää. Mitä tulee vähemmistöön, joka edustaa hiljaista vähemmistöä, korkea edustaja tässä ei Siis teidän pitäisi olla vahva ja todella viestittää vahva viesti. Mubarakin on lähdettävä nyt. Busutil puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, Eurooppa olisi voinut tehdä paljon enemmän, jotta osoitettaisiin arabimaailmalle tien suunta demokratian myönteistä kuitenkin että dramaattisten tapahtumien kautta ihmiset, kansalaiset itse ryhtyvät toimiin niin, että voidaan parantaa omaa tilannettaan. Historia on täynnä tilanteita. Äänestäkin, joiden kautta aiheutetaan enemmän haittaa kuin hyötyä. Joten meidän täytyy unohtaa sellainen ajatus, että meidän täytyy puuttua asioihin. Meidän pitäisi kysyä itseltämme, mitä me nyt voimme tehdä tapahtumien valossa. Mielestäni kaksi asiaa. Meidän täytyy innokkaasti auttaa ja tukea demokratiaa näissä maissa aivan erityisesti demokraattisia toimielimiä, jotta ne voivat kukoistaa tavalla, joka ei jätä tilaa ääriliikkeille ja uusille diktatuureille. Meidän on pohdittava, missä meidän välimeren politiikkamme epäonnistui. Missä oli kyse ainoastaan sanoista ja teoista. Välimeren unioni mitä sille tapahtui? Reagoiko Eurooppa vai ne toimi aktiivisesti? Edustaja Crusetto, minuutti. E Euroopan on nyt annettava konkreettista tukea Tunisian kansalle ja sen siirtymäajan hallitukselle ja aloittaa Välimeren vuoropuhelu, joka on ohitettu ja laiminlyöty näinä vuosina. Magrebin maiden nuorten raivonilmaisujen jälkeen tänne he nousevat eh, hyvinvoinnin epäoikeutetusta jaosta ja perusoikeuksien puutteesta. Pohjois-Afrikka pyytää lisää demokratiaa, lisää taloutta, ja lisää osallistumista, lisää työpaikkoja ja ihmettelee, kuinka liikkumaton vanha Eurooppa on, joka ei, se ei kykene vastaanottamaan näitä yhteiskunnallisia muutoksia, eh, tukemaan todellista eh, hyvinvoinnin politiikkaa ja rauhaa meille on tärkeää ihmisoikeudet ja demokratia on edistettävä vuoropuhelua ja todellisia, todellista taloudellista yhteistyötä. Euroopan on avattava ovensa Pohjois-Afrikalle niin, että välimerestä tulee rauhan meri. Me, ei tarvita enää väkivaltaisuuksia Libyan kanssa. Tarvitaan lisää investointeja, lisää tukea, lisää yhteistyötä. Historia pyytää sitä meiltä. For one minute, please. Pani przewodnicząca, mm, nie możemy porównywać sytuacji... Kiitos, puhemies. Emme voi Tunisian sisäistä tilannetta verrata Egyptin tilanteeseen vaikka tietysti samat syyt ovat takana, mutta vaikutus kansainväliseen tilanteeseen erilainen. meidän pitäisi olla varovaisempia, mitä tulee Egyptiin, koska Mubarak on ollut jonkunnäköinen vakauden takuu, mutta nyt sitten siellä demokrati, on demokratia vaje ja näin ollen maa ei voi edistyä, kehittyä ja tämä voi pakottaa Egyptin muslimiveljeskunnan käsiin. Ja siksi meidän pitäisi miettiä, mitä tällainen vaikutus merkitsee kansainvälisesti, esimerkiksi liittouma Hamasin kanssa ja politiikka Israelin suuntaan, kristittyjen vainoaminen ja kaikki muu. Onko tämä parempaa kuin se vakaus, joka liittyy Mubarakkiin? Jos ajatellaan Mubarakin hallituksen virheitä, niin niitä ei pitäisi pelkästään ajatella, vaan pitäisi ajatella myös, mikä on optimi optimi. Kiitoksia puhemies. Nämä Tunisien ja Egyptin tapaukset ovat hyvin tärkeitä. On, on mahdollista, että se, ne leviävät muihinkin maihin Välimeren alueelle. Se on valtavan tärkeä alue Euroopan unionille. Kyseessä on välittömät naapurimme ja ystävämaamme, joilla, joihin meillä on runsaasti tiiviitä siteitä. Viime vuosikymmenellä Eurooppa ei ole osannut vakuuttaa johtajia tekemään riittäviä muutoksia. Jo aikaisemmalla vaalikaudella korostin sitä, että va- Vakaus ei voi olla tekosyy liikkumattomuudelle. Näissä maissa tarvitaan syviä poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Nyt muutokset ja uudistukset eh, tulevat kansalaisten vaatimina kadun kautta. Viime maanantaina neuvosto käsitteli näitä asioita ja vahvisti kannan. Olen sitä mieltä, että Tunisian siirtymä vaihe menee hyvään suuntaan, mutta näyttää siltä, että viime viikkojen aikana Euroopan unioni on ollut lähes poissa näistä tapahtumista. Olemme kuulleet Obamaa, ulkoministeri Clintonia, on ollut jopa yhteyksiä Yhdysvaltojen ja, ja Tunisian armeijan välillä, mutta EU ei ole ollenkaan toiminut näin. Lisa, Lissabonin kautta olisi voinut to, toimia nopeammin ja näkyvämmin. Rova Aston, olen tyytyväinen siitä, että matkustatte kahden viikon päästä Tunisiaan, mutta kyllä meidän on parannettava ennalta arvioimisia toimintamahdollisuuksia. Meidän on toimittava ja oltava merkittäviä ainakin alueellisella tasolla. Kiitoksia. Edustaja Dancilla minuutti. Urmărește cu mare atenție situația din Tunisia și sprijină eforturile... Olemme seuranneet hyvin tarkkaan Tunisian tapahtumia ja tuemme rauhanomaista siirtymistä demokratiaan. Toimet, joita Tunisian siirtymähallitus on hyväksynyt, merkitsevät askelia oikeaan suuntaan ja, ja tuemme sitä, että pidetään kiinni näistä perusoikeuksista ja, ja uudistuksista talous- ja sosiaalialoilla ja niin edelleen. No, nämä kaikki uudistukset ovat varmasti paras tapa investoida Tunisian tulevaisuuteen ja edesauttaa demokratian vakautumista. Eurooppa haluaa tehdä pysyvää yhteistyötä Tunisian kanssa Euromedin kautta. Sen on otettava käyttöön kaikki käytettävissä olevat välineet tämän siirtymävaiheen helpottamiseksi niin, että voidaan luoda vahvoja demokraattisia instituutioita ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta, joka voi toteuttaa tarvittavia uudistuksia. Erityisesti eh, Tunisian pitäisi olla vakaa, hyvin, hyvin voiva eh, ja demokratia meidän arvomme ovat yhteiset. Edustaja Kalle, puolitoista minuuttia. Kiitos paljon puhemies, Lady Ashton kollegat. Monet ovat jo sanoneet, mitä nyt tulisi tehdä. Siitä on laaja konsensus. Meidän päätöslausema on selkeä. Tunisian suhteen Egyptistä meidän täytyy suullisten tarkistusten kautta täydentää. Se kritiikkiin on varmasti syytä. Brysselissä ja sen valtioissa on pidetty status quoista kiinni liian pitkään. Jos olisimme suhtautuneet vakavammin universaalisiin ihmisoikeuksiin ja demokratian merkittävät puutteet olisi otettu esiin suhteessa Tunisian ja Egyptiin. Tiesimme, että toimet islamistien ja fundamentalismeja vastaan nyt ovat kaiken hallituspolitiikkaan alueella, mutta vielä ei ole liian myöhäistä vaatia demokratia ja ihmisoikeuksia. Tässä ei puututa mitenkään sisäisiin kysymyksiin eikä mitenkään luoda epävakautta. Mikään diktatuuri tai autoritaarinen järjestelmä ei ole sinänsä vakaa. Me olemme voittaneet aikaa, mutta emme vakautta. Tunisia ja Egypti ovat esimerkkinä muille. Kaikki muut tuntevat muita alueita sieltä. Monet pelkävät mainita nimeltä tällaisia kandidaatteja. Minusta Saudi-Arabia esimerkiksi. Nyt tarvitaan korkea edustajaa. 27 jäsenvaltiota edustaa eri etuja, mutta toivoisin, että te ette odota, kunnes viimeiset diplomaattiset arviot on esitetty. Barack Obama on sanonut, asiansa Egyptistä viime yönä. Toivon, että tekin olisitte. Toimikaa en etujen mukaisesti niin, että unioni omalla lähialueellaan on muotoilemassa tulevaisuuden politiikkaa. Eivät muut ehkä voisitte lähteä ensi viikolla Egyptin ja Tunisian, niin voitte sitten sitä seuraavalla viikolla kertaa Strasbourgissa matkasta. Edustaja Hauit, puolitoista Kiitos, puhemies. Siis täällähän keskustelu on osoittanut, että olemme erittäin huolestuneita nauhanomaisten mielenosoitteen puolesta. Ennen kaikkea säätellään väkivallan tekoja tänään. Ja mehän olemme toistaiseksi olleet toimittajien pidätyksistä aivan hiljaa. Ja mitä tulee sitten eri viestin yrityksiin, televiestintäyrityksiin ja niihin valintoihin, joita ne Egyptissä tekivät viimeksi kuluneiden viikkojen aikana. Haluaisin myös, että EUn johtajat olisivat sanoneet jo aikaisemmin sen, mitä he sanovat tänään. Esimerkiksi presidentti Sarkozy sanoi, että vuonna 2007 haluaisin sanoa herra Mubarakille, että tosiaan arvostan hänen viisauttaan ja niin edelleen. Ja nythän sitten tänään haluaa siirtymä, äh, siirtymään. Ja sitten äh, Britannian ulkoministeri sanoi, että hän haluaisi, että pian tapa, pidettäisiin vaalit ja lopulta, lopuksi, puhemies, olen samaa mieltä korkean edustajan kanssa siitä, että Eurooppa on erittäin hyvä silloin, kun on kysymys erilaisista siirtymäkausista, eh, kansalaisyhteiskunnan kehittämisestä. Jos ajatellaan sitä taakkaa, mikä meillä on takana, painolastia, joka meillä on, niin pitäisi käyttää tosiaan tilaisuutta hyväksemme, käyttääksemme resursseja demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämiseen – Näitä vaaditaan Tunisian ja Kairon kaduilla ja meidän velvollisuutemme on kuulla näitä vaatimuksia. Kiitos sitten edustaja Sonik puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Vallankumouksiin liittyy aina selkeä vaara ja epävarmuus. Ja niistä voidaan pyrkiä hyötymään ja tämä saattaa johtaa ääriliikkeisiinkin. Mitään takeita ei ole sille, että vallankumous Tunisiassa, Egyptissä ja muissa jäsenlähivaltioissa ei ole tekosyy siihen, että saadaan äärivoimia sinne hallintoon, kuten Iranissa. Mekin olemme nyt haasteen edessä. Meidän on voitava osoittaa, että meillä on vankka rooli. Meidän pitää tukea niitä voimia, jotka haluavat monipuoluejärjestelmää. järjestelmää meidän on huolehdittava siitä, että vastustamme korruptoituneita hallintoja. Meidän on kehiteltävä yhteistyötä ihmisoikeuksien ja demokratian varaan yhdessä näiden valtioiden kanssa ja järjestää työ niin, että kansalaisjärjestöt, kulttuurijärjestöt voivat myös huolehtia omasta toiminnastaan. Meidän on myös tuettava sellaisia hankkeita, joilla tuetaan nuoria naisia. Korkea edustaja. EU-politiikka tällä alueella on osoittautunut todella surkeaksi epäonnistumiseksi. Meidän pitää tukea Egyptiä ilman Mubarakia. Meidän pitää tukea maallista monimuotoista yhteiskuntaa, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Mubarakin on erottava jo tänään. Hän on jo aikansa elänyt. Half, Edustaja Vlasta puolitoista minuuttia. Työjärjestyspuheenvuoro ilman mikrofonia. Nostin sinisen korttini niin halusin, halusin esittää kysymyksen herra Howitille. Mikrofoni. How will you take the question, Mrs. Sinclair? Voitteko vastata, otatteko kysymyksen vastaan? E, edustaja Sinclair. You, you raised um, some comments. Edustaja Howard, comment Sarkosia Bert, en tiedä olitteko aikaisemmin täällä, kun kollega mainitsi myöskin Tony Blairin Mubarakille esittämän tuen. Oletteko samaa vai eri mieltä Tony Blairin kanssa? Edustaja Haavi. I reiterate what I said in my speech. Siis haluaisin toistaa sen, mitä sanoin puheessani. Siis meillä on painolastia. Meidän pitäisi oppia ottaa oppia kaikesta, mutta siis en halua, että Euroopan unioni ei tukisi demokratiaa ja ihmisoikeuksia Egyptissä ja Tunisiassa. Toivon, että kollega on samaa mieltä kanssa. Edustaja Flasto, puolitoista minuuttia. Täällä on paljon puhuttu liityn kuitenkin siihen, että tukea ja sympatia puuttuu Egyptian ja Tunisian kansojen puolelle. Tämä kyseessä on toivon symboli kaikille vapauden puolustajille ja uhreille. Haluaisin sanoa, että Euroopan unioni on reagoinut hyvin vähän. Sen on oltava Tunisian ja Egyptin kansojen rinnalla ja auttaa niitä viemään maansa uudistuksiin ja demokratiaan. Euroopan unionin päättänyt saattaa näitä johtajia niin, että päästäisiin rauhanomaiseen siirtymäkauteen ja valmisteltaisiin vaalit, ja, jotta kansalaiset pääsisivät hyvinvoinnin ja demokraattisen yhteiskunnallisen rauhan tielle, jossa myös nuoret voisivat löytää työpaikkoja. Välimeren unionilla on merkittävät haasteet, sillä Jasmini vallankumous on, on noustattanut aallon, joka ulottuu Pohjois-Afrikasta Lähi-Itään. Meidän on vastattava näihin odotuksiin. Tämän oikeutetun demokraattisen liikkeen edessä meidän on löydettävä tasapaino sen välillä, että ei puututa sisäisiin asioihin ja toisaalta tuetaan kansalaisten pyrkiä, pyrkimistä vapauteen ja vakauteen. Edustaja Svensson, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Täällä parlamentissa olemme usein puhuneet demokratian ja ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittamisesta. Ja totuus on se, ja se on myönnettävä tänään, että usein olemme asettaneet jotain aivan muuta etualalle, eli poliittisen vakauden ja hyviä, hyvät liikesuhteet. Nyt melkein sitten kuin varas yössä tapahtui, että arabimaailmassa ihmisetkin halu- ihmiset haluavat sielläkin rauhaa ja vapautta. On olemassa riskejä ja kukaan he täällä esimerkiksi Siis me tiedämme, mitä tulee muslimiveljeskuntaan niin esimerkiksi, että mitä tulee ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittamiseen, siis kaikilla ihmisillä on oikeus tähän. Meidän on pidettävä huolta siitä, että emme ole pelkästään katsomossa ja anna asioiden mennä omalla painollaan, vaan meidän on otettava aloite, ja kuten Rova Aston yrittää täällä siis, meidän on rakennettava demokratioita on vaikuttavaa, että nuoret ovat aloittaneet nämä kansannousut ja sehän johtuu ehkä niiden viestintämahdollis- niistä viestintämahdollisuuksista, jotka on tarjolla. Meidän ei pitäisi liikaa sälyttää ideologista tai uskonnollista painolastia mutta olipa kysymyksessä mikä tahansa, niin pitkällä aikavälillä vapaus ja ihmisoikeuksien kunnioittamista on priorisoitava tässä parlamentissa ja EU-parlamentissa yleisesti. Seuraavaksi edustaja Saborka puolitoista minuuttia. Kiitos paljon puhemies. Korkea edustaja Lady Ashton. Niin kutsutun valvonnan kautta olemme nähneet, että demokratia, ilmaisuvapaus, kokoontumisvapaus ovat kärsineet näissä maissa – totalitaariset järjestelmät eivät synny päivästä toiseen yhdessä yössä. EU:ssa ei ole vaadittu, että ihmisoikeuksista pidetään kiinni, vaikka viesti oli melko selkeä. Nyt valitettavasti hyvin myöhään esitämme yhteisen kantamme. Miksi Ranskan puheenjohtajakaudella luotiin Eurovälimeriunioni? Eikö meillä ollut riittävästi diplomaattisia välineitä neuvotella rauhasta ja vakaudesta tuolla alueella? Vuosikymmenten ajan jäsenvaltiot ovat taloudellisesti tukeneet näitä maita ja nyt pohditaan sitä, miten jäädytettäisiin tilit ja tuettaisiin, tuettaisiin oppositiota. Eikö tämä ole tekopyhää? Välimeren alueen esimerkki on hyvä esimerkki siitä, miten ei kunnioiteta ihmisoikeuksia, kansalaisvapauksia, kuten uskonnonvapautta. Näin annetaan välineitä – terroristeille ja tämä luo pohjaa totalitaarisille järjestelmille. Siellä on vielä monta muuta maata tulossa samaan suuntaan. Edustaja Strasse, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, korkea edustaja. Keskustelut täällä parlamentissa. Olette seuranneet sitä kiinnostuneena ja yksi yhteinen nimittäjä täällä on nimittäin se, että kehotamme teitä korkea edustaja puhumaan kuuluvalla äänellä. Edetkää rohkeammin. Olkaa kuuluvampi, puhukaa niiden puolesta, jotka haluavat modernin kansalaisyhteiskunnan demokratiaa, ilmaisuvapautta, lehdistövapautta. Tunisia, Egypti, ehkä myös muut maat ovat vaikean murroksen edessä. Nämä maat, kansalaiset tarvitsevat meidän tukeamme, eivätkä juuri sitä, mitä täällä on sanottu, että me emme tarvitse tällaista strategiaa, Välimeren strategia, ehkä lähi strategia, ehkä se, että mietitään, miten voidaan elää yhdessä Välimeren alueen ympärillä. Ennen kaikkea nopeasti pitäisi huolehtia siitä, että valmistellaan vaaleja – tuetaan vaalijärjestelyitä. EUn edustajien täisi mennä näihin maihin. Tunnissa pyrkii neljän sopimukseen ihmisoikeuksien noudattamisesta, että vapautetaan vankeja, valmistellaan ja halutaan toteuttaa demokraattiset vaalit. Näitä prosesseja meidän tulisi tukea ja me toivoisimme että parlamenttina, että kuulisimme teidän näitä kovemmin. Half, please. Edustaa Skuria puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä paronnetar. Meidän on nyt pantava merkille tämä kriisi ja ymmärrettävä, haluaako EU todella olla voimakas ulkopolitiikassa. Se on vakavasti otettava asia. Se edellyttää strategioita, tavoitteita, selkeitä liittolaisia. Emme voi jatkaa niin, että, että kiertelemme tuolla ympäri maailmaa ja teskentelemme, että kaikki on aina hyvin jotakin viikkoja sitten pidettiin että Me em, olemme kyllä ymmärtäneet, että diktatuuri siellä oli meitä vetämässä nenästä. Nyt ihmiset ovat laskeutuneet toreille. Me täällä kaikki puhumme ihmisoikeuksista ja demokratiaista. Tulkoot ne sinne, mutta meidän on kuunneltava myös kansaa Iranissa. Muistamme kyllä, kuinka Shahin kanssa kävi. Nytkin ihmisiä lyödään. Minä Toivon, että uusi hallitus pystyy pitämään ääriliikkeet kaukana ja voisi tasapainoisesti toimia. Tarvitaan toki lisää demokraattiaa, mutta tarvitaan myös lisää eurooppalaista politiikkaa, hyvä parlamentaari. Ja sitten keskustelun puhuja, ilman puhujalistaa menemme siihen osaan. Olen saanut hyvin suuren puheen, määrän puheenvuoropyyntöjä. En voi niitä kaikkia ottaa, vaan pidän kiinni hyvin tiukasti minuutista ja otamme niin monta kuin mahdollista. Tärkeintä on, että kuulemme sitten korkean edustajan vastauksen. Seuraavaksi ensimmäisenä herra Milo Lasic. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Me Näemme nyt, että Tunisiassa ja Egyptissä jännitys on hyvin korkealla tasolla ja tämähän oli odotettavissa, jos ajatellaan niitä ongelmia, joita taloudessa ja sosiaalisella alalla on, niin nehän ovat olleet kauan näiden hallitusten tuntemia. On tietysti surullista, että tällaisia konflikteja on, mutta se tietysti korostaa tarvetta tukea demokratiaa ulkopuolelta tai demokratian voimia, ja siksi Euroopan unionin pitäisi pitää huolta siitä, että se käyttäisi kaikkia välineitään niin, että voitaisiin tällä tavalla tukea ihmisoikeuksien puolesta ja uskonnonvapauden puolesta taistelevia. Me emme halua sinne militantteja islamisteja ja siksi meidän on tuettava kansalaisyhteiskuntaa ja oppositiota ja mahdollisia demokraattisia vaaleja. Kiitos. Sitten edustaja Pasku. The very fact that we discuss Tunisia... Se, että keskustelemme Tunisiasta nyt kun Egyptissä kiehu osoittaa, miten kaukana tosiasiasta olemme, vaikka nopeasti voidaan muuttaa otsikomme keskusteluissa. Julkinen mielipide on asettanut huolta ja haluaa kesken vallankumouksen rauhallisuutta – ajatus, että vallankumous johtaa sellaiseen yhteiskuntaan, joka noudattaisi samanlaista mallia kuin meidän, ei ota huomioon, että nämä yhteiskunnat ovat erilaisia. Meidän pitäisi nähdä, että tässä on haaste. Me tarvitsemme yhteistä koordinoitua vastausta, eikä kilpailua siitä, kuka osoittaa ymmärrystä eniten. Teillä on paljon painoarvoa, Lady Ashton – ja että pitäisi olla tukea koko neuvostolta. Meidän pitäisi kantaa huolta näiden vallankumoushetkien loppuvaikutuksista, ajatella minkälaisia hallintoja siellä on luvassa ja lopulta pitäisi kunnioittaa omaa päätösvaltaa. Spoštovani, na koncu te revolucije, ki poteka na ulicah Kaira, bo ljudstvo izbralo politični sistem. Mitä tulee vallankumoukseen Kairossa, niin ihmiset päättävät siellä siis poliittisessa järjestelmässä johtajistaan. Jotkut kuitenkin tulevat myöntämään, että Mubarakilla oli tietty poliittinen rooli tässä järjestelmässä. Hän olisi jonkunnäköinen vakauden takaaja Lähi-idässä, mutta en ole kiinnostunut siitä, vaan tapahtumat Tunisiassa ja Egyptissä osoittavat, kuinka marginaalinen rooli EUlla on ollut. Me tarvitsemme naapuruuspolitiikan ja strategian uudistusta dynamisempaan suuntaan niin, että voisimme tällä tavalla – ratkaista konfliktit Valko-Venäjältä, Nagorno-Karabahista alkaen. Me tarvitsemme sellaisen strategian, joka koskisi entisen Neuvostoliiton ja Kaukasian maita, koska nekin liittyvät demokratisoimisprosessiin. Me kaikki voimme nähdä tämän. Lady Aston, teillä on paljon työtä, teidän on oltava kunnianhimoisia, saatte silloin tukemme. Edustaja Atu. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Rova Ashton, tu, aikaisemmin on tuettu Välimeren etelärannan diktatuuria ja sillä tekosyyllä, että näin suojaudutaan islamin ääriaineiksilta. Nyt meidän on osoitettava, että olemme ajan tasalla historian kirjoissa. Meidän on kehi Euroopan on puhuja ei seuraa tekstiään. Mubarakin on lähdettävä nyt. Meidän on tuettava demokratiaa ja demokratisointiprosessia sellaisena kuin kansalaiset ovat sen valinneet. Meidän on kuunneltava heitä, meidän on oltava vaatimattomia. Sekulaarisuutta ja mallisuutta ei pidä sotkea toisiinsa. Nämä prosessit ovat jo käynnissä. taloudellisen tuen on mentävä demokraateille. Yes, Puhemies keskeyttää edustaja Matias. Obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que estes dois países, como outros desta região, nos mostram... Puhemies, Siis tämä koskee tietysti muitakin maita alueella. Euroopan johtajat ovat olleet eh, pikemminkin liikemaailman eh, kuin demokratian kannalla, pikemminkin diktaattoreiden kuin köyhien kannalla. Jos ajatellaan Egyptiä ja tämän päivän tapahtumia, niin ei täydy osoittaa tyyneyttä, vaan pikemminkin solidaarisuutta miljoonien kansalaisten kanssa, jotka ovat Kairossa ja muualla maassa, jotka ovat kärsineet sorrosta, nälänhädästä ja kaikesta muusta. Siis mitä tulee Mubarakin puheeseen sen jälkeen, kun on saatu tällainen tai on syntynyt väkivaltaa, niin meidän on sanottava, että me, meidän on oltava demokraattisten voimien puolella. Jos ajatellaan vuotta 74, jos olisimme kuulleet silloin heitä, niin olisimme lähteneet sieltä ja silloin ei demokratia olisi voitu saada. Kiitos puhemies. Lady Ashton, Ulkosuhdehallinnossa on monia työntekijöitä, asiantuntija-analyytikkoja. Siksi asiantuntijoiden pitäisi voida ammatillisesti arvioida tilannetta esimerkiksi Egyptissä ja voida suositella teille mahdollisia hyviä askelia, joiden kautta autetaan kansalaisia, jotka pyrkivät eroon poliitikoista, joita he eivät enää halua. Se, että pistämme pään puskaan, epäilyttää nyt. Onko ulkosuhdehallinto niin hyvin toimiva kuin toivoisimme? Korkea edustaja, jos me emme ammattimaisesti reagoi Tunisian ja Egyptin tilanteisiin, niin meidän veronmaksajamme kyllä pohtivat sitä, että miksi kaikki nämä asiantuntijat kuitenkin ansaitsevat palkkaa Euroopan unionissa, jos he eivät pysty antamaan ammattimaista neuvoa teille. Edustaja Moltsa. Presidentin Arvoisa puhemies, Lady Ashton, optimistit ovat sitä mieltä, että vallankumoukselliset tapahtumat Tunisiassa ja Egyptissä ovat ikään kuin Arabian uusi kevät, sellainen kuin itäisessä Euroopassa vuonna 1989. Eurooppalaisinahan me olemme vapauden ja demokratian puolella aina ja olisimme iloisia, jos näin olisi. Kuitenkin on pidettävä mielessä se, että me eurooppalaiset ja länsi on ollut liittoutunut todella surkeiden diktaattoreiden kanssa siellä. Facebook, internet ja Twitter ovat tärkeitä välineitä, mutta oikeusvaltion demokraattisia rakennelmia nämä eivät korvaa. Näitä rakennelmia tarvitaan, jotta diktatuurista päästään demokraattiseen järjestelmään. Meidän pitäisi selkeästi ottaa kantaa ja olla mukana rakentamassa näitä rakenteita jotta demokratia voisi toimia. Kiitos. Thank you. That is the last... Kiitos. Tämä on viimeinen puheenvuoro tässä osiossa. Ja nyt sitten käännän korkean edustajan Baronitar Ashtonin puoleen niin, että hän voi vastata keskusteluun. Arvoisa puhemies, kiitos paljon. Haluan hyvin selkeästi sanoa, että hyväksy sitä, että olemme myöhässä tai hitaita Euroopassa. Me ensimmäisenä otimme kantaa sekä Egyptiin että Tunisiaan. Me puhuimme Tunisiasta 10. päivää tammikuuta. Minä esitin kantoja Egyptistä viime viikolla. Me olemme edellä kaikkea. Ei tämä ole mikään kilpailu eikä kilpajuoksu, mutta en hyväksy tuota kritiikkiä, enkä hyväksy sitä, että me toimimme hitaasti. Me olemme olleet yhteydessä joka tunti Tunisian ja Egyptin suuntaan, meidän edustustojemme suuntaan. Minä todella kunnioitan heidän tekemänsä työtä hankalissa oloissa viime viikkojen aikana, mutta myöskin kaikki palveluyksiköt ovat olleet yhteydessä. Varmasti tiedätte muita asioita, joita on käsitelty samanaikaisesti, joten en hyväksy sitä, että olemme olleet liian hiljaa, emme ole tehneet riittävästi. Hyväksyn toki sen, että on enemmän, mitä voimme tehdä, ja sanon tämän teille siksi, että annatteko Lissabonin kautta kaikki välineet, joita tarvitsen? Luultavasti ette. Entä resurssit, joita tarvitsen? Luultavasti ette, mutta me teemme parhaamme niissä oloissa, joissa meillä ulkosuhdehallinto nyt on. Ajattelen sitä roolia, joka minulla on. Minä en voi lähteä puhumaan henkilökohtaisesti. Minä puhun unionin äänellä, kuuntelen teitä, kuuntelen jäsenvaltioita, kuuntelen komissiota – se on minulle Lissabonin sopimuksessa annettu rooli, näin minä toimin. Siksi, että kun puhun Tunisian ulkoministerille, jotkut eivät olleet aikaisemmin, hän oli tänään niin hän oli ensimmäistä kertaa Tunisian ulkopuolella Euroopan unionissa siksi, että minä hänet kutsuin. Siksi, että hän tietää, miten tärkeitä me olemme. Me ainoastaan tänään, ensi viikolla, ensi kuussa, ensi vuonna myös koska kun puhun hänen kanssaan, minä puhun Euroopan nimissä ja hän tietää, että se mitä minä sanon, saa tukea 27 valtiolta, toivottavasti Euroopan parlamentilta ja komissiolta myös. Ja tämä on tärkeää näille ihmisille. Se on merkityksellistä, että kun meillä on yksi viesti, ei välttämättä yksi ääni, niin kuin täällä sanotaan, sama viesti, vaikka sen sanoisi liittokansleri tai pääministeri yhdistyneestä kuningaskunnasta tai jos sen sanoi joku presidentti jostain näistä jäsenvaltioista. Siksi ulkoministerit kokoontuvat maanantaina ja heidän päätelmensä lehdistötilaisuutensa kaikista näistä kysymyksistä, joita siellä käsiteltiin naapurialueella ja kauempanakin, ovat hyvin merkittäviä ihmisille siellä paikan päällä. Meidän on pidettävä tämä mielessä, kun työtä me teemme. Kyllä, olen kanssanne samaa mieltä, että meidän on toimittava paikan päällä aktiivisemmin. Olen aivan samaa mieltä siitä, että meidän on katsottava naapuruuspolitiikkaa uudestaan. Tätä olen sanonut jo pitkän aikaan. Meidän on huolehdittava siitä, että meillä on moninaisempi lähestymistapa, että katsotaan jokaista maata erikseen ja katsotaan, mihin me pyrimme tämän maan kansalaisten kanssa, enemmän kansalaisyhteiskunnan kanssa, enemmän keskittymistä ihmisoikeuksiin ja demokratian. Ja kyllä, meidän on pohdittava yhteistä ulkopolitiikkaa. Olen ihan samaa mieltä. Minä yritän tätä työtä tehdä. Jos katsotte, mitä työtä olemme tehneet viimeksi kuluneiden kuukausien aikana, näette, että minä olen jatkuvasti sanonut, että meidän pitää naapurusalueellamme olla paljon aktiivisempia. Sanoin tätä alusta asti, tämän työn pitää olla politiikan pitää olla parempaa, järkevämpää, sopivampaa näihin tarpeisiin. Minä en ole, voi olla vastuussa siitä, mitä ennen minun aikani tapahtui, mutta kannan vastuun siinä, että pyrin muuttamaan sen, minkä minä olen perinnyt niin, että siitä voidaan luoda tulevaisuuden strategia, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Ja se lähtee siitä, mitä me teemme nyt ja miten paljon pystymme kantamaan vastuuta ja pystymme etenemään. En aliarvioi, miten hankala tilanne on ja miten nopeasti se kehittyy. Minä olen samaa mieltä myös niiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että demokratia ei ole asia, joka syntyy tietyllä hetkellä. Se on prosessi, se syntyy vähitellen. Tarvitaan toimielimiä, tarvitaan yhteistyötä kansalaisten kanssa, jotta ymmärretään, mitä demokratia tarkoittaa, mitä demokratian kautta voidaan saada aikaan. Koko yhteiskunnan murros. Tätä sanaa käytettiin siellä – tätä muutossanaa myös neuvoston päätelmissä. Minä uskon, että muutos on mahdollista pitkällä aikavälillä. Sitä Eurooppa tarjoaa naapureille, joista on tullut kumppaneita ja on tarjonnut sitä omille jäsenilleen. Näin on saatu aikaan muutosta, joka on kestävää, joka kestää usean sukupolven ajan. Me emme reagoi välttämättä hetkellisesti, nopeasti kerran. Me annamme jotain ihmisille, heidän lapsilleen, heidän lapsenlapsilleen. Tietenkin olen pitänyt mielessä tässä kaikki muut asiat. Kyllä minä katson, mitä muualla tapahtuu Jordaniassa, katson, mitä Iranissa tapahtuu. Viime ja toissa viikolla olen neuvotellut iranilaisten kanssa ja tiedätte hyvin, miten tärkeitä Iranin ihmisoikeudet ovat minulle, kun olen ottanut usean kerran kantaa näihin kysymyksiin. En ole lähi rauhanprosessia todellakaan unohtunut. George Mitchellin kanssa keskustelin eilen – me käymme keskusteluita tämän nelikon kanssa. Kokous on viikonloppuna. Minä toimin siellä myös puheenjohtajana. En ole unohtanut näitä asioita, en myöskään Albania. Me jatkamme sielläkin vuoropuhelua tällä viikolla. Emme unohda kaikkea muuta, johon on puututtava – emmekä niitä kysymyksiä, joista on keskusteltu täällä parlamentissa tänä iltana. Minä en ole vastuussa Tony Blairin sanomista, puhun ehkä samaa kieltä, tulen ehkä samasta poliittisesta puolesta, mutta en ole hänestä millään tapaa vastuussa, enkä tällaiseen asetelmaan suostu. Ensi viikolla turvallisuusneuvostoon ja siellä meillä on jälleen mahdollisuus osoittaa, mitä Euroopan unioni voi tarjota näille ihmisille tänä päivänä ja huomenna. Todella tärkeää on se, että minä saan teidän tukenne tähän työhön. Kyllä minä voin puhua hyvinkin kuuluvalla äänellä, mutta kuitenkin johdonmukaisesti tiettyyn suuntaan niin, että on strategia, suunnitelma. Niin, että minulla on suunnitelma – en sano, että jos tapaa johtajia, san, sano, että mukava tavata, puhutaan kameroiden esillä. Mä sanon, että puhutaan, keskustellaan, katsotaan teidän suunnitelmaa, katsotaan mitä minä voin tarjota, kuinka paljon rahaa, mitä on muutettava, mitä välineitä pitää yhdistellä, miten paljon joustovaraa minulla on nyt, paljonko minun on saatava, mitä tarvitsette meiltä, Euroopan investointipankilta, Yhdysvalloilta, muilta kumppaneilta, miten suunnitellaan tämä ja sitten Jemenin ulkoministerin kanssa sama asia. Jemenin ystävät maaryhmä, miten tämä saa kehiteltyä uutta, miten tämä hoidetaan. Muiden maiden kanssa, kanssa on keskusteltu. Näin mielestäni Euroopan tulee toimia. Tätä työtä minä teen joka päivä teidän nimissäni ja teen tätä työtä edelleen. Minä toivon, että voin pian lähteä tästä keskustelusta ja antaa toisen komission jäsenen vastata, mutta tapahtumat kehittyvät Egyptissä ja kun me olemme keskustelleet täällä, voin kertoa, mitä olemme myös tehneet. Me olemme lähettäneet viestejä ulkoministerille. Nyt on esitetty näitä kantoja, että turvallisuusjoukkojen on puututtava heti, jotta väkivalta ei lisännyt. Tämä viesti on tullut minulta samalla, kun olen puhunut täällä teidän kanssanne. Siellä on toimittava vastuullisesti ja hallitus on vastuussa siitä, että armeija auttaa kansalaisia, jotta huolehditaan siitä, että kansalaiset ovat turvassa. Nyt ambulanssien on sallittava, ambulanssien on päästävä sinne paikan päälle auttamaan ihmisiä. Somanin kanssa puhun edustajien kanssa niin pian kuin voin ja siksi pyydän, että ymmärrätte, että minun on poistuttava täältä. Me haluamme oppositiolta tiekarttaa heti. Eurooppalaiset johtajat meidän nimissämme puhuvat eri alueen johtajien kanssa, koska tämän on oltava nyt aivan uskomatonta puhelinliikennettä, jolloin johtajat puhuvat johtajien kanssa Egyptin tapahtumien osalta. Kriisikokous on minun toimistossani nyt käynnissä. Siellä pohditaan, mitä todelle teemme missä tahansa tapauksessa. Tässä, hyvät jäsenet, tätä työtä olen tehnyt joka päivä tämän kriisin alun jälkeen. Albania, Valko-Venäjä, Sudan. Meidän on käsiteltävä kaikkia näitä asioita. Siellä on erityisedustajamme työryhmä. Tätä työtä me teemme. Voisimmeko tehdä enemmän? Kyllä, varmasti. Uskonko, että välineet ovat oikeat? Ei. Onko edistytty? Kyllä. Voimmeko tehdä enemmän? Totta kai. Mutta jos vaan haluat, että minä on siellä tukemaan kaikkia, en lähde tuohon. Minun pitää huolehtia siitä, mitä Eurooppa voi tehdä. Demokratia, ihmisoikeudet, jokaisen toimen keskiön tuen kansalaisia Egyptissä ja Tunisiassa. Kiitos. Olen saanut kuusi päätöslauselmaesitystä. Keskustelu on päättynyt. Äänestys Tunisiasta on huomenna 11.30 ja päätöslaus